annan hänelle puheenvuoron. Hyväksytään esityslista. Se on hyväksytty, jos kukaan ei vastusta. Ja myöskin muutamat päivitykset, mitä tulee kolmikantaneuvotteluihin. Töitähän tehdään kovasti, niin kuin varmasti tiedätte, tässä pankkipaketin yhteydessä, jotta se saataisiin valmiiksi, eikä ainoastaan valmiiksi vuoden loppuun mennessä, vaan myöskin, että saataisiin asiat hyvissä ajoin valmiiksi, jotta voidaan vaikuttaa mahdollisimman paljon näihin tärkeisiin käytäviin keskusteluihin Eurooppa-neuvostossa sitä ennen ECOFIN neuvostossa, mitä tulee muudistukseen ja eri komponentteihin sen tiimoilta – ja ilman muuta on syytä kiittää esittelijä ja varjoesittelijöitä kovista ponnistuksista tämän asian eteen. 22. marraskuuta 7. 2 ja 5 trilogeihin liittyen ja poliittinen vuoropuhelu ja yhteisymmärrys oli monista kysymyksistä saadaan aikaan. Ensinnäkin erityyppisiin luototuskysymyksiin, vipusuhde, ISJ, ICJ ja soveltamisalakysymysten osalta muun muassa. Ja edelleenkin tätä tekstiä sitten hiotaan joidenkin muiden kohtien osalta. Ja tarkoitus on edetä asiassa niin nopeasti kuin vain mahdollista. 21 marraskuuta eh, ihan yöhön asti sitten kuudes trilogi Verden tiimoilta. Ja tavoitteena tässä myös eh, saada tärkeimmät kysymykset hoidettua. Ja hyvin lähellä tätä ollaankin loppusäännös eh, kohdassa menossa ja sitten tietyt muut kysymykset, joiden ratkaisu mm, johtuu, on riippuvainen sitten muista seikoista ja hyvin edistyttiin myöskin joidenkin muiden hankalien kysymysten yhteydessä. Esimerkiksi retail holding ja tässä ähm, liability-kysymykset ja ähm, moratorium-kysymykset. Tässä odotellaan jäsenmaiden lopullisia kantoja ja toisaalta sitten hiotaan näitä tiettyjä aspekteja vielä valmiiksi, jotta saataisiin tämä paketti valmiiksi. Ja se olisi tärkeä edistysaskel. Ja sitten 19. 12 myöskin äh, rahajat ylittävissä kysymyksissä. Ensimmäinen trilogi kokoontuu. Tässä on hieman erilaisia kantoja. Parlamentti esittää muitakin valuuttoja mukaan otettaviksi, kun taas sitten neuvosto ja komissio haluaisi rajoittua vain euroon. No, tätä tarkastellaan avoimuuskysymyksissä. Neuvosto sopi periaatteessa siitä, että se on valmis hyväksymään parlamentin kannan, vaikkakin eh, onko tässä epäsuhtaista taakkaa joillekin palveluntarjoajille sitä vielä tarkastellaan. Ja sitten tekninen mandaatti eh, joidenkin ei-poliittisten kysymysten yhteydessä. Ja neuvottelut jatkuvat seuraava neuvottelukierros näillä näkymin kolmas päivä joulukuuta. Ja nyt sitten voimme siirtyä rahapoliittiseen vuoropuheluun herra Mari Rakin kanssa. Ja sen jälkeen sitten jatkamme keskustelua hänen kanssaan Euroopan järjestelmäriskikomitean kysymyksiin liittyen. Mutta on ähm, ilo voida toivottaa teille teidät tänne tervetulleeksi tarkastelemaan näitä varsin tärkeitä kysymyksiä. Tärkeä kokoushan tulla neuvostotasolla pitämään joulukuussa. Viimeisin päätös voidaan ottaa ilolla äh, vastaan se päätös, jonka Euroopan keskuspankki mm, teki ja sitten tärkeä päätös mahdollisesti tehdään joulukuussa. Mutta kun lausuntojanne lukee, voi huomata, että ollaan valmiit sitoutumaan hyvin vahvasti näihin rahapoliittisiin toimiin myös joulukuun jälkeen. Ensinnäkin mitä tulee ohjeistukseen ja mm, palautusperiaatteisiin. Ja nämä ovat tietysti kaikki tärkeitä seikkoja, kun makropoliittinen tilanne huomioidaan ja toisaalta muutkin mahdolliset haasteet, jotka saattavat nostaa esiin tämän kuulemistilaisuudenkin yhteydessä. Pitkäaikainen hidas kasvu muun muassa, kasvu alhainen taso ja sitten nimelliset ja luonnolliset alhaiset korkotasot Eli varsin moninaisia kysymyksiä. Ja parlamentin ja tämän valiokunnan suhtautuminen on aina ollut varsin myönteinen EKPn rahapoliittisiin toimiin, muun muassa likviditeetin osalta tekemiin toimiin ja toisaalta miten kohdennetaan toimia huomioiden hintojen vakaus. Ja ilman muuta myös kasvu Euroopassa on yksi näistä avainsanoista. Kiitos vielä kerran, että pääsitte tulemaan tänne ja nyt olkaa hyvä. On teidän vuoronne käyttää puheenvuoro. Puheenjohtajat, arvoisat talous- ja raha-valiokunnan jäsenet, hyvät naiset ja herrat. On ilo olla takaisin Euroopan parlamentissa ja jälleen tulla teidän valiokuntaanne käymään viimeistä keskustelua tänä vuonna. Te olette valinneet hyvin ajankohtaisia kysymyksiä tämän päivän keskustelua varten. Lähden liikkeelle itse asiasta. Ensinnä olen teidän, kanssa, teidän arvostanne samaa mieltä, mitä tulee euroalueen talousennusteeseen ja miten EKPn rahapolitiikka vaikuttaa. Toiseksi tulen keskustelemaan, käsittelemään sitä, minkä takia tarvittavien uudistusten suunnittelu ja toteuttaminen emu-alueella tukisi EKPn rahapolitiikkaa ja näin ollen koko euroalue talous hyötyisi. Tiedot, joita on tullut esiin viimeisen vierailun jälkeen syyskuussa ovat olleet hiukan heikompia kuin odotettiin. Euroalueen BKT-kasvu kasvoi 0,2 prosenttia tällä kaudella. Tämä seuraa 0,4 prosentin kasvua sekä ensimmäisellä ja toisella vuosineljäksellä 2018. Kasvuvauhdin menetys pääasiassa heijastelee heikompaa kaupan kasvua, mutta tähän liittyy myös maakohtaisia ja alakohtaisia tekijöitä. Olemmeko me sitä mieltä, että tämä talouden hilastuminen on väliaikaista vai pidempi aikaisempaa? asteittainen kasvu vähemmän normaalia, kun kasvu syventyy ja kasvu alkaa vaikuttaa pitkän aikavälin potentiaalin kaltaiselta. Kun katsotaan eteenpäin tulevaisuuteen, työllisyyskasvun odotetaan hidastuvan jonkin verran, kun työmarkkinapuute tulee vakavammaksi, kasvu, anteeksi, säästöprosentti tulee myös normalisoitumaan ja hiukan heikentämään kulutusdynamiikkaa. Tämä näkyy myös asiantuntijaennusteissamme syyskuulta, jossa todetaan, että vuosittaiskasvu on 2,2 prosenttia tänä vuonna ja sitten hiukan vähäisempää 1,8 prosenttia 2019 ja 1,7 prosenttia vuonna 2020. Osa tästä kasvun hidastumisesta voi olla väliaikaista. Itse asiassa viimeisimmät tiedot jo osoittavat jonkin verran normalisaatiota tu- autoteollisuuden tuotannossa. Sitä ovat heikentäneet eri yksittäistekijät tämän lisäksi, mitä tulee maailman kaupan vakauttamiseen, vaikkakin alhaisemmalla tasolla – se hidastaa kasvua ja tämäkin voi olla silti väliaikainen vaikutukseltaan. Samanaikaisesti riskit, jotka liittyvät protektionismiin ja haavoittuvaisuudet kasvavilla markkinoilla, kehittyvillä markkinoilla ja rahoitusmarkkinoiden volatiliteetti ovat edelleen selvästi esillä taustalla olevat kotimaisen kysynnän tekijät ovat edelleen paikallaan kotitalouksien tulot, joka tukee kotimaan kysyntää. Jatkossakin saa tukea siitä, että kapasiteetin käyttöaste on korkealla ja edelleen parannetaan työmarkkinoiden toimivuutta. Työttömyysprosentti laski 8,1 prosenttia syyskuussa tänä vuonna. Se on alhaisin taso, joka on nähty vuoden 2008 loppupuolen jälkeen. Ja työllisyys tulee jatkuvassakin lisääntyvän tällä kolmannella vuosineljäksellä. Lisäksi yritysten investointeja tukee edelleenkin erittäin suotuiset rahoitusolosuhteet euroalueella. Ja tähän liittyy tietenkin myös vahva kysyntä ja nouseva kannattavuus kun katsotaan hintakehitystä. Yksi inflaatio kasvoi 2,2 prosenttiin lokakuussa 2018, syyskuussa se oli 2,1 prosenttia. Toimenpiteet, jotka liittyvät infla- tukevat inflaatiota ovat edelleenkin maltillisia, mutta ovat lisääntyneet kuitenkin alhaisimmista arvoista aikaisemmin. Yleisesti ottaen on hyvä syy olla luottavainen siitä, että pohjainflaatio pikkuhiljaa nousee jatkossa lähitulevaisuudessa. Palkat nousevat, kun työmarkkinat edelleenkin paranevat ja työmarkkina puute yhä enemmän vaikuttaa joissakin maissa. Korkeampi palkkakehitys, samoin elpymiset tuottajat tuontihinnoissa sitten otetaan jatkuvan ja näin se tukee Eh, ylöspäin tapahtuvaa korjausta pohjainflaation kohdalla. Tämän lisäksi pitkän aikavälin markkina eh, inflaatio-odotukset ovat kohtuullisen hyvin ankkuroituneet ja pitkälti tämän näkymän kanssa yhdessä linjassa. Kaiken kaikkiaan hiljattaiset nämä kehitykset vahvistavat EKPn neuvoston aikaisemmat arvioinnit keskiaikavälin näkymistä. Alalma pohja, joka liittyy kotimaisen kysyntään ja palkkakehitykseen edelleenkin tukee meidän luottamustamme siihen, että kestävä lähentyminen inflaatio, inflaatiossa kohti tavoitettamme tulee jatkumaan ja se säilyy senkin jälkeen, kun pikkuhiljaa luovutaan ö, omaisuudessa, oma, netto-omaisuuseräosto-ohjelmastamme. EKPn neuvosto tämän takia edelleenkin ennakoi sen, että tietysti riippuen tulevasta tiedosta, että se vahvistaa meidän keskivaiheen inflaatio-odotuksemme. Odotetaan siis, että netto-omaisuuserä ostot päättyvät joulukuussa 2018. Samanaikaisesti on olemassa epävarmuuksia ja tämä peräänkuuluttaa varovaisuutta, kärsivällisyyttä ja sitkeyttä, kun kalibroidaan meidän rahapolitiikan linjaamme. Merkittävä rahapoliittinen stimulointi vieläkin on tarpeen, jotta voidaan tukea eh, hintapaine, painetta kotima- eh, euron tasolla ja yksi inflaatio, anteeksi, yleisinflaatiokehitystä keskiaikavälillä, jotta varmistetaan se, että inflaatio jatkossakin nousee kohti tavoitetta tavoitettamme kestävällä tavalla merkittävä äh, rahapoliittinen kannustus on edelleenkin tarpeen jopa sen jälkeen, kun lopetamme netto omaisuuserän osto-ohjelmamme. Ja tätä saadaan siitä, että tehostetaan äh, viestintää, joka liittyy äh, korkoihin ja omaisuuseriin, joiden tuotto käytetään uudelleen investointeihin. Sitten muutama sana talous- ja rahaliiton uudistuksesta ja EKPn rahapolitiikasta. Kun pidetään kiinni näistä aiheista, jotka olette valinneet täksi päiväksi, niin käsittelisin, minkä takia täydellisempi EMU voi tukea EKPn rahapolitiikkaa. Aivan erityisesti tulen käsittelemään kahdenlaisia haasteita, joita syntyy epätäydellisestä talous- ja rahaliitosta – missä rahapolitiikka on todellakin eurooppalaista ja yhteistä, kun taas muut, muut tärkeät talouspolitiikan osat käsitellään edelleen kansallisella tasolla. Ensinnäkin euroalue on altis sokeille, joita syntyy globaaleista sokeista tai, sokeista tai yks, yhteisistä heikkouksista. 2007-2008 rahoituskriisi ja sen jälkitilanne ovat tästä loistoesimerkki näin kasvu muuttui kielteiseksi kaikkialla euroalueella 2009. Mikä teki euroalueen erilaiseksi kuin muut talousalueet oli se, että puuttui koko alueen kattava yhteinen rahoituskapasiteetti, joka täydentäisi rahapolitiikkaa. Lisäksi puuttui, vahva, puuttui vahvaa sääntelevää, valvovaa ja kriisinhallintopuitteistoa, kun kriisi iski. Silloin otin epäillä koko euro, euroalueen pankkijärjestelmän vahvuutta. Tämä puolestaan vaikutti siihen, miten reaalitaloutta rahoitetaan ja miten rahapolitiikka siihen välittyi. Toiseksi euro, niin kuin olemme nähneet aikaisempien kriisien yhteydessä, euroalue voidaan altistaa riskeille, joita syntyy kestämättömästä kotimaan politiikasta, joka johtuu liiallisen korkean velan tason, rahoituskriis, sektorin heikot voivat vaikuttaa ja sitten voi, tähän voi vaikuttaa myös kilpailukyvyn puute rahoituksen, luottamuksen ja kaupakanavien kautta näitä, nämä riskit voivat levitä muihin maihin, jotka ovat samalla tavalla he, heikkoja tai niillä on vahvat yhteydet keskenään suhteessa siihen maahan, mistä riski alun perin lähti liikkeelle. Tällainen politiikka voi myös sirpaloittaa talous- ja rahoitusoloja. Näin se voi estää yhtenäistä yhteisen rahapolitiikan välittymistä koko euroalueelle ja kestämättömät politiikat lopulta pakottavat sosiaalisesti tuskallisiin ja rahoituksen taloudellisesti kalliisiin talouden korjausliikkeisiin. Tämä voi edelleen heikentää EMUn yhteenkuuluvuutta ja kohesiota. Toisin sanoen epätäydellinen talous- ja rahaliitto vaikuttaa talous- ja rahoitusympäristöön, jossa me harjoitamme rahapolitiikkaa. Eurooppa on oppinut tämän läksyn kantapään kautta. Ja me olemme tehneet huomattavaa edistystä, kun olemme määritelleet puut, puut, puutteita emun rakenteissa. Esimerkiksi meillä nyt on paljon vahvempi ja integroituneempi puitteisto rahoitusalan sääntelyä varten. Sama koskee valvontaa ja kriisin, äh, kriisin ratkaisua teillä parlamentin jäsenillä oli tässä tärkeä rooli, jotta nämä saatiin aikaan. Ja puitteet ovat auttaneet myös patoamaan rahoitusvakausriskejä, joita voi syntyä pitkästä alhaisten korkojen kaudesta. Mutta suurempaa edistystä voidaan ja pitääkin tehdä. Ja haluaisin mainita kolme aluetta, missä työtä edelleenkin tarvitaan. Ensinnäkin tehokas poliittisen koordinaation järjestelmä on ratkaisevan tärkeää, että voidaan edistää tervettä kansallista talouspolitiikkaa. Näin se voidaan vähentää kotimaisia lähteitä, jotka johtavat shokkeihin ja tämä voi lisätä myös kriisinsietokykyä silloin, kun tällaisia shokkitilanteita syntyy kuitenkin. Tämä liittyy siihen, että edistetään tervettä talous- ja finanssipolitiikkaa. Tätä varten meidän pitää uudelleen synnyttää uskoa yhteisiin sääntöihimme ja varmistaa, että niitä myös noudatetaan. Lisätuki EU-tasolta, kuten äskettäin komissio ehdotti, voisi hyödyttää siinä, kun toteutetaan uudistusprioriteettikysymykset identifioitu Euroopan talouspolitiikan ohjausjaksossa. Jos euroalueen talouksella olisi suurempi äh, kriisinsietokyky, ne todennäköisemmin myös reagoisivat samantyyppisellä tavalla yhteisiin shokkeihin ja näin vähennettäisiin kalliita makrotalouden lähentymisohjelmia, joihin ei voida puuttua pelkästään meidän yhteisellä rahapolitiikallamme. Kun kehitetään kestäviä talouden rakenteita ja instituutioita, tämä johtaisi myös nost, pystyisimme nostamaan potentiaalista tuotantoa. Ja hiljattain niin kuin EKP puolsi omassa kannanotossaan, mitä tulee euroalueen investointien vakausjärjestelyyn. Euroalue tarvitsee finanssipoliittista välinettä, jotta voidaan auttaa tässä lähentymisessä ajatellen ulkopuolelta tulevia shokkeja euroalueelle. Tämän, tätä kautta voidaan tukea myös yhteistä rahapolitiikkaamme. Finanssipoliittinen vakauttamistehtävä, sen pitäisi keskittyä suhdanteiden kehityksiin ja sen pitäisi olla ehdollinen suhteessa talous- ja mm, finanssipolitiikkaan, jossa täysin noudatetaan EUn ö, talousohjaussäännöstöä. Tämä puolestaan myötävaikuttaisi makrotason vakauteen sekä eurotasolla ja ratkaisevan tärkeällä tavalla kaikissa sen jäsenvaltioissa myös. Näin voitaisiin ryhtyä toimiin jo ennen kuin täytyy turvautua Euroopan vakausmekanismiin sellaiset tilanteet, missä markkinaepävakaus toteutuu, EVM on edelleenkin olennainen ja uskottava tapa puuttua rahoitusepävakauden syihin ja tartuntaan. On tärkeää, että EVM saa tarvittavat taloudelliset välineet, jotta se voi saavuttaa tavoitteensa ja pystyy tukemaan pankkiunionia. Olen tämän takia erittäin tyytyväinen jatkuvista neuvotteluista, millä pyritään tekemään vakausmekanismista tehokkaampi, niin kuin EKP itsekin totesi lausunnossaan käsitellessään tätä aihetta. Lopuksi vielä tärkeä kysymys. Kun se, että viedään loppuun pankkiunioni ja saadaan aikaan kunnianhimoiset pääomamarkkinaunionit ovat olennaisia tärkeitä kysymyksiä. Jos me haluamme välttää sen, että toistamme menneisyyden virheitä, on erittäin tärkeää pystyä vahvistamaan eh, kestävyyttä ja integraatiota rahoitussektorilla. Tätä kautta voidaan myös parantaa rahapolitiikan välittymistä luonnollisesti poliittinen asialista, jota tässä juuri kuvasin, tukisi EKPn rahapolitiikkaa. Kuitenkin sen hyödyt eivät pääty vielä tähän. Pääperuste näille poliittisille aloitteille oli siinä, että saataisiin aikaan konkreettisia hyötyjä yhteisestä valuutasta kaikille Euroopan kansalaisille. Heidän tukensa eurolle on lisääntynyt kun talous- ja rahaliitto on elpynyt kriisin, kriisistä ja nyt luottamus on ihan huippukorkealla tasolla. Meidän pitää varmistaa, että ihmiset eivät pety jatkossakaan. Nyt haluaisin lopuksi vielä todeta, että tulevina päivinä, viikkoina, kuukausina äh, tämän vaalikauden loppuun asti tullaan tekemään konkreettisia toimenpiteitä, jotta voidaan uudistaa emua. Tämä instituutio, parlamentti, on jatkuvasti ollut olennaisen tärkeässä rakentavassa roolissa varmistaen, että tällaiset keskustelut keskittyvät todella eurooppalaiseen ulottuvuuteen ja pyrkivät rakentamaan tehokkaita yhteisiä toimielimiä. Me tiedämme, että tällainen muutos koordinaatiosta yhteiseen päätöksentekoon, yhteistä säännöistä instituutioihin on välttämätöntä, mutta se tarvitsee, siinä vaaditaan kyllä aikaa. Tämän ei pitäisi olla mikään peruste toimimattomuudelle. Monet perustoimenpiteistä, joita tämä, tässä onnistutaan, niihin pitää ryhtyä nyt. Nimittäin pitää suunnella kunnianhimoinen uudistussuunnitelma ja saada aikaan luottamusta kaikkien osapuolten kesken. Olen luottavainen sen suhteen, että te ja EU-johtajat tulevat jälleen olemaan ratkaisevan tärkeässä roolissa, kun saadaan talous- ja rahaliiton agenda vietyä eteenpäin niin, että voimme saada aikaan konkreettisia tuloksia eh, ennen kuin euro täyttää 20 vuotta. Haluan kiittää teitä huomiosta ja nyt olen valmis vastaamaan teidän kysymyksiinne. Kiitos. Kiitos oikein paljon pääjohtaja Raki. Ja varmasti voimme pitkälti yhtyä siihen, mitä puheenvuoron lopussa totesitte, että luottamuksen rakentaminen ja eh, kunnianhimoiset uudistussuunnitelmat ovat tärkeitä tekijöitä. Viimeisin eurobarometri osoitti, että 74 prosenttia euroalueen ihmisistä – tukee euroa ja tuki on nyt korkeimmillaan sen jälkeen, kun euro lanseerattiin. Ja varmasti yksi suuri tekijä tämän luottamuksen palauttamisessa on juuri ollut se, mitä kaikkia EKP on tehnyt. Mutta jos halutaan, että tilanne paranee entisestään ja että voidaan reagoida mahdollisesti Tällaisiin kriisitilanteisiin tarvitaan uudistuksia ja niissä on edistyttävä ja tämä vetomus oli todella tärkeä ja on tärkeää, että me myöskin olemme täällä päättäväisiä näiden asiakirjojen yhteydessä. Esimerkiksi fiskaalivakaus, jonka tässä mainitsitte, se on ilman muuta yksi näistä tärkeistä seikoista. Kiitos paljon avauspuheenvuorostanne ja nyt sitten jäsenet, herra Kitsos ensin, olkaapa hyvä. Thank you, Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvä päättäjä Draghi. Olen samaa mieltä ne kanssanne, mutta vaikuttaa siltä, että meillä on sellaisia haasteita edessämme esimerkiksi tietyissä eurovyöhykkeen maissa on väsytty uudistuksiin ja meillä on erittäin hankalat parlamenttivaalit tulossa – Uskotteko, että voimme viedä eteenpäin tähän, mennä eteenpäin tähän suuntaan, mitä selvititte, riippumatta siitä, että, että poliitikkona meidän täytyy tehdä poliittisia laskelmia siitä, millä tavalla voidaan päästä eurovaaleihin? Uskotteko, että voimme mennä eteenpäin tähän kuvaamaamme, kuvaamaanne suuntaan, riippumatta siitä, että meidän poliitikkoina täytyy tehdä poliittisia laskelmia kun nyt tässä parlamenttivaarit lähestyvät. Esimerkiksi katsotaan Italian tilannetta. On kritisoitu Italian pankkia ja Italian hallitusta, mutta kuka sitten loppujen lopuksi päättää, mitä tehdään? Toinen kysymys, joka liittyy Brexitiin. Me tiedämme sopimusehdot, Onko tässä teidän tietääksenne kustannukset, jotka liittyvät Euroopan rakenteisiin, ja mitä tapahtuu, jos Britannian parlamentti nyt sitten äänestää ei? Kaikki sanovat, että mitä varasuunnitelmaa ei ole, mutta mitä sitten rahoitussektorilla tapahtuu? Thank you. Kiitos. Hankalia kysymyksiä molemmat. Ensinnä kysyitte, tästä agendasta, onko se realistinen, kun nyt pidetään mielessä tämänhetkiset realiteetti Vastaus on, että kyllä, kyllä se on realistinen. Se edellyttää kuitenkin eh, luottavaista visiota sen suhteen, että yhteinenkin tulevaisuus on mahdollinen ja että tämä yhteisyys juuri on hyväksi meille kaikille. Tämän tyyppistä visiota tässä tarvitaan ja pitkälti katsoisin, että tämän tyyppinen visio kuitenkin on asia, johon suuri enemmistö yhtyy. No nyt tietyillä mailla on erityistilanteita ja kaikki saattaa vaikuttaa vähän haasteellisemmalta ja sitten tilanne joidenkin maiden osalta vähemmän hankala. Katsotaan nyt, miten tästä sitten asiat etenevät, mutta katsoisin kuitenkin, että suunnitelmat ovat realistisella pohjalla. Ja tämä toinen seikka myöskin oli varsin eh, vaikea kysymys, eli mitä tuolloin tapahtuisi. No, voin vain todeta, että EKP, eh, komissio ja Englannin pankki ja kuningaskunnan hallitus ovat kyllä keskustelleet ja varsinkin Bank of England ja EKP e, tekevät yhteistyötä ja yhdessä katsovat, mitkä ovat kaikkein haavoittuvimpia kohtia ja asioita, jos jouduttaisiin tilanteeseen, jossa ilmapiiri äkkiseltään huononisi. Ja pitkälti ja varsinkin nyt komission tiedonannon jälkeen, mitä tulee tähän äh, väliaikaiseen äh, suhteuttamiseen, uskoisin, että asiat on mahdollista hoitaa sillä tavalla, että ei järkytetä äh, rahoitusmaailman vakautta. Kiitokset sitten Veres, olkaa hyvä. Monsieur le Président. Kiitoksia puheenjohtaja. Te viittasitte komission ehdotukseen, joka koskee sitä, että vihdoinkin luotaisiin tällainen vakautuskeskiö eurovyöhykkeen maille ja siihen lausuntoon, joka teidän toiminemme on antanut. Lausuntoon suhtaudumme hyvin myönteisesti, vaikka tietyt komission ehdotuksen näkökohdat ovatkin sellaisia, että suhtaudutte niihin varauksella, varsinkin se, että ei saa häiritä keskuspankkien toimintaa. Olette myös painottanut voimakkaasti tuota, vakuutustoiminnan olemassaoloa ja vakauspakettia. Ettekö näe, että on olemassa ristiriita sen välillä, että yhtäältä taataan vakautustoiminta ja to- toisaalta sitten taas taataan budjetin toimivuus? Sehän on juuri se syy, miksi olemme tässä keskustelussa. Jos maata voidaan auttaa silloin, kun siihen kohdistuu epäsymmetrinen shokki, vaikka se kuuluukin vakauspaketin piiriin, niin silloin autetaan vain niitä, joilla menee hyvin, eikä niitä, jotka ovat tämän shokin kohteeksi joutuneet. Ja jos mennään tämän logiikkaan aivan pohjimlasti, niin minun mielestäni se ei mitään vakautusta sinänsä tuo. Mikä teidän mielestänne on komission ehdotuksen sisältö, että se toimii tämän pohjana? Kuten tiedätte täällä Euroopan parlamentissa, yhteisesittelijä Bögen kanssa, olemme ehdottaneet sitä, että laajennettaisiin sitä tukea, joka voitaisiin antaa investointisuojalle mutta myös ottaisin käyttöön tuollainen mekanismi, joka takaisi kansalliset työttömyyskorvaukset. Mitä mieltä olette siitä? Ja mitä loppujen lopuksi te olette myös mieltä siitä, että mikä on tämä vakautustoiminto? Minusta vaikuttaa siltä, että sitä ei ole ollenkaan otettu huomioon tässä ranskalais-saksalaisessa ehdotuksessa, jossa puhutaan täytäntöönpanosta. Thank you. Um... Kiitoksia. Vastaan kysymykseen yhteisestä rahoituskapasiteetista. Niin se seikka, että me keskustelemme tästä aiheesta eh, vahvemmalla tavalla. On tavallaan vastaus aikaisempaan kysymykseen. Kuvasin tätä esitysohjelmalistaa, onko se realistista. Ensimmäistä kertaa monen vuoteen olemme, meillä on ehdotuksia, että tulee eri puolilta komissiosta jäsenvaltioista, joten sinällään tämä on jo aika myönteistä ja rohkaisevaa kehitystä. Olemme todellakin tyytyväisiä komission ehdotukseen koskien Euroopan investointien vakautus järjestelyä. järjestelyä. Tämä, kuten muutkin jäsenvaltioiden ehdotukset, ovat tällaisia ensiaskeleita. Miten tällainen rahoituskapasiteetti suunnitellaan? Ja se seikka, että yhä laajemmin tunnustan että tämä on tärkeä aihe, ratkaisevan tärkeä kysymys, kun ajatellaan tällaisen rahaliiton koko olemassaoloa. Se jo sinällään on tärkeä askel eteenpäin, mutta tämän välineen suunnittelu ei suinkaan ole helppoa juuri niistä syistä, jotka itse mainitsitte. Nimittäin se, että tällainen budjettikyky, tarkoituskyky pitää laatia sellaisella tavalla, että se on asianmukainen kooltaan ja sen rakenteeltaan, koska pitää löytää sellainen keino, joka on jotenkin myötäsyklisen tahojen myötäsyksen luonteen tiettyjen sääntöjen noudattamista. Tässä puhuttiin tietysti säännöistä. Tämä tietenkin on aihe, jota tullaan uudelleen käsittelemään myös tulevina vuosina vuosina. No, sääntöjen noudattaminen alasuhdanteessa voi olla myötäsyklistä, mutta aikaisesti pitää ottaa huomioon moraalikato, saada se sellainen mekanismi aikaan, joka ei suinkaan rohkaise tällaisen mm, mm, hyväksikäyttävään käytäntöön siis tämän asian suunnittelu ei suinkaan ole helppo juttu, hulppo, helppo juttu. Mitä on nähty muista valuuttayhteisöistä, on käynyt ilmi, että sääntöjen noudattaminen on aivan ratkaisevan tärkeää. Yleensä budjettitasapaino-sääntö on keskeisessä roolissa valtion tasolla muissakin oikeudenkäyttöalueissa. Sitten tämä toinen kohta joka osoittaa, että mitä automaatti poliittisemmat mekanismit on käytössä, sen paremmin ne toimivat. Ja esimerkkinä vain USAssa ensimmäinen vakautus tulee, syntyy oikeastaan siitä, että voidaan äh, verovaroin vaikuttaa, Se on joku laskusuhde jossakin osassa unionia. Tähän sitten siirtoja automaattisesti kohdentaan alueeseen, joka kärsii laskusuhdanteesta. Joten tätä työtä ei tietenkään tehdä mitenkään yhdessä päivässä, mutta meidän pitäisi tarkastella muiden talous- ja rahaliittojen kokemuksista ja oppia niistä ja olla tietoisia siitä, että poliittisesti emme ole vielä näin pitkällä. Tämä on yhdistelmä visioita ja realismia, jotka pitää pitää mielessä tätä asiaa kehittäessä. Vielä, niin vähän niin kuin tämä komission etus. Tämä on ensimmäinen askel. Se on tärkeää. Ja sitä paitsi on todella tärkeää, että tämä on nyt esitetty ja keskustelu asiasta on lähtenyt liikkeelle. Tavallaan jos katsotaan hiukan taaksepäin, niin milloin koko tämä ehdotus tehtiin, ei silloin juurikaan keskusteltu aikaisemmin tästä. Suurin osa ihmisistä olisi tavallaan hylännyt koko aiheen ja piti sitä epärealistisena. Ja tämä työasiakirja sitten oli tällainen siirto, muutos. Onko tämä nyt viimeinen sana tästä asiasta? No ei todellakaan vielä. Ramon Tremosa. Remosa, olkaa hyvä. Kiitos. Äh, Hyvää päivää, Draghi. Kiitos, että pääsitte jälleen tänne Euroopan parlamentin. Esitän kysymykseni englanniksi. Ensinnäkin kuulosti hyvältä, kun totesitte, että euron ähm, hyväksyttävyys kansalaisten keskuudessa on nyt korkealla tasolla, eli rahaliittomme näin pohjautuu luottamukseen ja se on hyvä asia nyt, että kun 20 vuotta on mennyt, ollaan tässä tilanteessa. Mutta joissain jäsenmaissa, kuten tiedätte, tilanne on hieman toisenlainen. Rinnakkais valuutta on asia. Näin helpotetaan tiettyjä maksuja ja julkisten kulujen hoitamista. En tiedä, onko teillä ehkä näkemyksiä, uusia näkemyksiä tähän liittyen. Voisitteko kommentoida asiaa? Olisi ehkä sopiva hetki nostaa asia esiin. Ja sitten Italian liittyen toinen huomioni. Italia nyt euroalueella on ainoa maa, joka on päässyt eh, budjetissa ylimmän puolelle 20 eh, vuoden jaksolla. 19 vuoden aikana näin on tapahtunut, mutta eh, julkinen velka on korkealla tasolla ja näin ollen korkomaksuja on paljon. Ja tästä syntyy ongelmia, kun ajatellaan kokonaisuutta ja kokonaisalijäämää per vuosi. Eli Euroopan vakausmekanismi, miten voisitte nähdä, että sillä helpotettaisiin tällaista velkatilannetta ja korkojen maksua, eli voitaisiinko alentaa korkojen maksua ja tällä tavalla helpottaa Italian hallituksen tilannetta? Thank you. Well, the, first question really... Um... Kiitoksia. Ensimmäisen kysymyksen voin vain toistaa vastauksen, jonka jo annoin. Se, jonka EKP antoi aiemminkin. Euro on ainoa valuuttaunionin valuutta. Eli joko nämä binaariset valuutat ovat valuuttoja, ne eivät laillisia, tai sitten ne eivät ole valuuttoja ja ne ovat velkaa. Ja se on ihan toinen juttu. Niiden avulla lisätään olemassa oleva velkataakka. En usko, että tässä mitään kolmatta vaihtoehtoa voi olla. Toinen kysymys Ja tämä koskee myös tulevia kysymyksiä Italian suhteen. Tämänhetkinen tilanne on tilanne, jossa meillä on vuoropuhelu voimassa. Olen aina ollut luottavainen sen suhteen, että sopimukseen voidaan päästä. Enkä todellakaan usko nyt, että tässä vaiheessa meidän kannattaa sen kummemmin kommentoida tilannetta. Olen sanonut usean otteeseen, että korkeavelkaisen maiden pitäisi vähentää velkaansa. Vähentämällä velkaa ne vahvistavat itseään. En aio lisätä siihen yhtään mitään. Kiitos. Yes. You have a follow-up, yes. Vielä jatkokysymys. Kyllä, koska saan kaksi minuuttia aikaa. Kiitos vastauksista. Ihan lyhyesti vielä olen samaa mieltä kanssani siitä, että jos velka on paljon, velka on purettava. Mutta jos nyt tarkastellaan tämänhetkistä tilannetta verrattuna kymmenen vuoden takaisin, niin euroalueella on muuta maita ja näin ollen velkaakin enemmän ja tulevan mahdollisen kriisin koittaessa eh, tilanne on hankalampi. Ja EKPn välineet eh, ulkoisiin toimiin liittyen viime vuosina, joilla on pyritty tätä estämään. Mitä mieltä olette? Olemmeko ehkä nyt heikommassa tilanteessa? vai olisiko nyt todella kiireellisin toimin mm, purettava velkaa, jotta olemme vahvemmassa tilanteessa mahdollisen tulevan kriisin koittaessa? Hai. Kor- Velka on liian korkea joka, joka on liian korkea, siis lisää maiden haavoittuvuutta. Sitä täytyy pitää mielessä ja minun mielestäni se oppitunti, joka monet maat ovat oppineet tämän kriisin seurauksena, on nimenomaan se, että kun kriisi iski, siellä ei ollut riittävästi liikkumavaraa puuttua tilanteeseen, koska velka oli aivan liian korkea. Ja nyt meillä on elpyminen, joka on kestänyt jo kauan. Sen mukana on tullut aivan ennaltaarvaamattoman matalat korkotasot. Ja tämä tilanne, jonka nyt rahapolitiikkamme on luonut, sitä pitäisi hyödyntää, jotta voitaisiin näitä finanssipoliittisia puskureita rakentaa, jotta siis olisimme valmiita siinä vaiheessa, kun seuraava kriisi tai seuraava tapahtuma iskee ja silloin saatamme tarvita taas tätä liikkumavaraa. Kiitos. Thank you. Kiitos Jask. Keito, olkaapa hyvä. President. Kiitos puheenjohtaja. Kuten hyvin tiedätte, aktiivisesti parlamentissa puutumme kolmeen kestävän rahoituksen lakiehdotukseen, jotka olemme saaneet komissiosta. Kuitenkin mielestäni sekin on tärkeää, että käytämme keskus e- Euroopan keskuspankin ja kansallisten keskuspankkien valtaa, jotta rahoitamme kestävyyssiirtymää tarpeeksi painokkaasti. Tässä yhteydessä olin iloinen kuullessani, että aikaisemmassa puheessanne rahapolitiikasta eh, Kyllä totesi, että EKP, joka toimii mandatissa mukaisesti, se voi ja sen pitäisikin aktiivisesti tukea siirtymää matalahiiliseen talouteen kahdella eri tavalla. Ensinnäkin se voi auttaa määrittelemään pelin säännöt ja toiseksi se voi toi, toimia ilman, että otetaan huomioon tätä hintaa, vakauskysymystä. Mä en kovinkaan yksityiskohtaisia kannattajia, mutta haluaisin kuulla hiukan tarkemmin teiltä, mitä tämä oikein tarkoittaa käytännössä. Ja sitten kysymyksiin, kysymyksiini vielä. Voisimmeko kuulla hiukan enemmän edistyksen saatu aikaan näissä hiilistressitesteissä kansallisissa instituutissa on myös väitetty, että makrovakausvalvonta valvonta pitäisi ottaa huomioon ulkoistamiset, jotka synnyttävät rahoitusepävakautta ja identifioida ekologiset e, e, epävakaustekijät, jotka vaikuttaa myös talouteen kielteisesti. Se, että puhutaan ympäristön kannalta järkyttävien järjestelmäriskeille, voitaisiinko asettaa katto tiettyille luototuksille koskien hiiliintensiivisiä alueita. Ja samalla kun ajatellaan ilmastokriisin vaatimuksia, e, ehkä voitaisiin ohjeistaa luotonannossa ja tukea tietynlaista taloudellista toimintaa, niin kuin on määritelty kestävyysluokittelussa sitten, kun siitä lopulta saadaan aikaan yhteisymmärrys. Thank you. Kiitos. No, ensinnäkin katsomme, mikä on vihreiden velkakirjojen tilanne ja miten sitten varoja käytetään siten, että ympäristöhyötyä saadaan ja näiden varojen osto-ohjelmien tilannetta näillä markkinoilla. Tulokset sitten julkaistiinkin 8. päivä 11. lehdessämme. Eli olemme ostaneet vihreitä bondeja julkisella sektorilla ja myöskin yhteishankeohjelmien yhteydessä. Ja aikaisemman yhteydessä voidaan sanoa, että meillä on noin 24 prosenttia PSPPistä eli eh, julkisen sektorin osto-ohjelmista, eh, jotka voidaan katsoa eh, vihreän universumin liittyviksi. Ja sitten toisen yhteydessä noin 20 prosenttia näistä vihreistä bondeista ja molemmissa ohjelmissa meidän osuutemme heijastelee osuutta, joka yhtiömme on, kun tarkastellaan Eligible Universe kokonaisuutta. Eli Noin 4 prosenttia kokonaismäärästä on näiden vihreiden bondien osuus. Ja voidaan sanoa, että ostojen kautta eurojärjestelmä on vähentänyt tuottoa, eh, mitä tulee liikelaskien ja toisaalta on tehty myöskin analyysejä, jotka osoittavat sen, että suuri osa vähentämisessä spreadien osalta liittyy juuri näihin uncorporated-tyyppisiin osto-ohjelmiin. Ja tässä yhteydessä SBB-tilanne 2016 maaliskuussa kannattaa huomioida ja toisaalta sitten kun ohjelma jälleen käynnistyy saman vuoden kesäkuussa. Toisaalta vihreiden bondien eh, tapahtui heti sen jälkeen, kun ilmoitus tehtiin, ja se on koko ajan ollut kasvusuhdanteessa. Ja tämä on eh, ihan samalla linjoilla niiden löydösten kanssa, joita tällä, tämän tyyppisellä sektorilla on tehty. Eli kun ohjelmailmoitus tehtiin varsinkin eli Triple universin poitteissa on ollut lisääntymistä. Eh, ja sitten kysymys numero kaksi. Ponnistukset ilmastonmuutokseen liittyen – Näistä kysymyksistä on keskusteltu ja olemme myöskin tuoneet esiin ponnistuksia tähän suuntaan. Ja tällöin pyrimme markkinaosallistumisen ja toisaalta myöskin eh, lainsäätäjän tilannetta, jotta voidaan paremmin eh, hahmottaa se, eh, mikä olisi sopiva puitteisto mahdollistaa varojen siirtyminen ja toisaalta ilmaston huomioiminen. Ja globaalit haasteet, EKP e pitää tärkeänä kansainvälisillä foorumeilla tehtävää työtä. Olemme osallistuneet vihertämiskysymykseen finanssisektorilla ja tässä eri valvovat tahot ja keskuspankit sitoutuvat yhteisiin käytänteisiin, joilla pyritään vähentämään ympäristöhaittoja ja ilmastohaittoja. Toteaisin myöskin, että kun ympäristöä suojellaan, niin ei puhuta ainoasta sekundäärisestä tavoitteesta. Sopimuksen mukaisesti voidaan myöskin kysyä, miksi EKMen pitäisi edesauttaa sellaista teollisuutta, joka mahdollistaa hyvän kasvun, esimerkiksi hiili intensiivisiä aloja. Ja toisaalta sitten on katsottava, mikä on ekologisen jalanjärjen merkitys sopimusvaatimusten pohjalta on toimittava avoimen markkinatalouden ja vapaan kilpailun pohjalta. Ja EKP sitoo myöskin sen päämandaatti, ja sehän liittyy hinnan vakauteen. Eli EKP kyllä varmasti toimii parhaalla mahdollisella tavalla, jos näitä kysymyksiä säännöllisen väliajoin tarkastaa, mutta toisaalta kannattaa muistaa, että mandaatissa on seikkoja, jotka sitovat EKPtä myöskin ja vaikuttavat siihen, miten näihin tavoitteisiin on mahdollista päästä. Aromas, olkaa hyvä. Marisa Matias, sorry. Anteeksi, eh, Maria Matias, olkaa hyvä. I'm still here. No, minä olen vielä täällä. Kiitoksia, kiitoksia. Hyvä edustaja Draghi, että tulitte tänne paikan päälle. Minulla on neljä kysymystä teille. Kaksi ensimmäistä samasta aiheesta. Sanoitte aiemmin, että, että tämänhetkinen tilanne eurovyöhykkeellä on tilapäinen, mutta vuoden 2018 aikana Eurovyöhykkeen kasvu on ollut erittäin hidasta. Ja viimeisellä vuosineljänneksellä se on ollut kaikkein hitainta viimeisimpään neljän vuoteen. Ensimmäinen kysymykseni koskee määrällistä elvytystä. Onko teidän mielestänne sillä ollut ratkaiseva rooli ja mikä mihin se päättyy teidän mielestänne? Te puhutte siitä, että ohjelmaa nyt vähän hidastettaisiin. Kun katsotaan näitä tietoja, mitä meillä on, niin vaikuttaisi kyllä aika kyseenalaista tämän. Jos meillä on talouskasvu, joka on täysin riippuvainen ei-perinteisestä rahapolitiikasta, niin eikö tämä nimenomaan todista siitä, että poliittinen sekoitus, jota täällä käytetään, on väärä? Eikö se kerro sitä, että että tässä on kysymys aivan erityisen vastaanottavaisesta rahapolitiikasta. Ja jos se yhdistetään sitten finanssipoliittisiin leikkauksiin ja mataliin palkkoihin, eikö se haittaa ihmisten hyvinvointia? Ja lopullinen kysymys, jonka olen esitän usein otteeseen, eikö nyt pitäisi luoda enemmän joustavuutta julkisen investoinnin ohjelmille? niin, että voimme pyrkiä saamaan tämän toimimaan tulevaisuudessa. Uh, Kiitos. Vastaan ensimmäiseen kysymykseen. Johdannossani käsittelin sitä, äh, tarkoittaako kasvuvauhdin menetys vä- väliaikaista tapahtumaa vai pysyvää. Se, miten tätä tarkastelemme tässä ajan kohdassa, ja sanon tämän nyt siis tässä, tässä ajan kohdassa, koska mehän tulemme keskustelemaan siitä, kun viimeiset ennusteet saadaan sitten joulukuussa. Nä- näkemys, joka meillä tässä vaiheessa on, on, että osa tästä alhaisemmasta kasvusta johtuu yksinkertaisesti siitä, että kasvuprosessi on normalisoitunut aika poikkeuksellinen vuosi oli tämä 2017 ja erityisen poikkeuksellista, mitä tuli äh, vientisektorin perform- suorituskykyyn. Sittemmin kasvuvauhti kaupan, ma- ma- äh, kansainvälisen kaupan vauhti on hidastunut huomattavasti ja volyymit myös ja samoin meidän vientimme on laskenut. Osa tästä normalisaatiosta yksinkertaisesti liittyy siihen, että on yhä enemmän työntekijäpulaa ja käyttökapasiteetti on aika korkea suurimmassa osassa unionia. Ja tämä on siis tällaista rakenteellista korjausliikettä liittyy sitten hitaampaan kasvuun. Sitten on väliaikaisia tekijöitä, kuten mainitsemani autoteollisuus, mutta on muitakin yksittäisiä tekijöitä eri maista, jotka vaikuttavat. Nyt meidän pitää sitten arvioida, onko tämä oikea kokonaiskuva vai muuttuuko se kenties ja paljastaa sellaista, että olemme läpikäymässä että olemme suuntaamassa kohti vakavaa taantumaa. Meidän näkemyksen mukaan näin ei ole tässä vaiheessa. Lisäisin vielä, että tässä vaiheessa odotamme, että lopettaisimme nettomaisuuden ostomme, osto-ohjelmamme tämän vuoden loppuun mennessä. Mutta vaikkakin näin olisi, niin rahapolitiikka jatkossakin tulee olemaan todella kasvua tukevaa, koska se perustuu ennakoivaan viestintään korkokehityksestä ja investointipolitiikasta, joka tulee, ne, jotka täydentävät toisiaan ja vahvistavat toinen toisiaan tulevaisuudessakin, joten tämä seikka pitää pitää mielessä. Toinen kysymys. Ja tunnutan nyt kieltävän sen seikan, että meillä on hyvin pitkä elpyminen, viiden vuoden elpymisajanjakso jatkuvaa kasvua on ollut sinä aikana ja 9,5 miljoonaa uutta työpaikkaa on luotu tällä kaudella viiden vuoden aikana. Näin ei ole koskaan aikaisemmin tapahtunut mielestä, ei varmaan koskaan koko tämän Euroopan osan historiassa. Ja myös nimellispalkat, nehän ovat itse asiassa kasvussa ja lopultakin ovat alkaneet nousta eri puolilla unionia luonnollisesti enemmän niissä maissa, joissa on korkeampi kapasiteetin käyttöaste ja korkeampi enemmän työvoimapulaa, mutta myös muissa maissa sitä paitsi tämä onkin yksi pääsyistä, minkä takia olemme luottavaisia sen suhteen, että inflaatio on lähentymässä meidän tavoitetasoamme. Sama koskee finanssipolitiikkoja. Minä en näe kovinkaan monia finanssipoliittisia leikkauksia euroalueella. Jos nyt mitään, niin finanssipolitiikka, ainakin kun katsotaan budjettiluonnoksia kaikkialla euroalueella, paitsi ehkä yhdessä poikkeusmaassa, niin ne näyttävät kyllä aika kasvua tukevalta, elvyttävältä, joten kaiken kaikkiaan finanssipoliittinen linja siitä voitaisiin sanoa, että se on neutraalia kautta hiukan kasvua tukevaa finanssipolitiikkaa. Ja lopuksi teidän kysymyksenne äh, jousta, suuremmasta joustosta, mitä tulee julkisten investointien ohjelmiin. Pari kommenttia. Tämänhetkinen säännöstö jo antaa jonkin verran liikkumavaraa julkisille investointiohjelmille. Sitten toinen seikka. Jos ihmiset haluavat keskustella tästä asiasta, se on tietysti tärkeää keskustelua, koska joissakin maissa vakavissaan puutta, on infrastruktuuripuutteita, mutta tämä keskustelu on ollut todella laajaa. Ja tällä hetkellä kasvu, silloin kun kasvu- ja sopimus tehtiin, ja jopa silloin kun Maastrichtin äh, sopimusta laadittiin, nimittäin julkis, pitäisikö julkiset investoinnit sulkea pois, kun määritellään finanssipoliittiset tavoitteet. Ja siinä, silloin kollektiivinen päätös oli, että näitä ei pitäisi sulkea pois finanssipoliittisista tavoitteista. Yksi syy on, että se on hyvin vaikeaa tehdä eroa sen välillä, mikä on todellista julkista investointia ja mikä taas on tämänhetkisiä normaaleja menoja valtiotasolla. Ja voidaan sitä moniakin esimerkkejä, mutta nyt kun tämän sanoin, niin koko asiahan kyllä kuuluu lainsäätäjien käsiin, komission käsiin ja me Olemme vain pelkkä keskuspankki. Kiitos. Thank you. Now Gerolf Annemans. Annemans, olkaa hyvä. Kiitos. Puhun hollantia. Tämä määrällinen elvytys vuonna 2015 lopussa, kun olet juuri aloittanut virassanne, puhuimme tästä yhdessä ja puhuimme siitä, millä tavalla luodaan lisää rahaa ja se, millä tavalla sitten se johtui miten pyrittiin päästämään taantumasta eroon. Ja tämä kaikki on tietysti ollut myös seurausta siitä, että meillä ei ole juurikaan ollut vaihtoehtoja. Tässä välissä sitten rahapolitiikkaa on hyödynnetty ja se on johtanut kuitenkin tilanteeseen, että meillä saattaa olla tiettyjä vieroitusoireita, kun siirrytään sitten tähän normalisoituun tilanteeseen. Ja tällä irrallisella rahoituspolitiikalla on aivan katastrofaalisia tilant- seurauksia. Esimerkiksi se, että aivan keinotekoisesti pidetään taloutta hengissä ja sitä ei stimuloida, jotta voitaisiin päästä terveeseen rahoitukseen. Varsinkin Belgian viranomaiset, jonka tunne hyvin, ovat puhuneet tästä. Korkeat korot esimerkiksi, jotka kohdistuvat valtiovelkaan, tekisivät ongelmasta vielä suuremman. Toinen ongelma on se, että, että meillä on tällaisia kuplia rahoitussektorilla ja se vaikuttaa siihen, että määrällinen elvytys johtaa siihen, että ö, ostoja tehdään valtavasti. Näin myöskin ne korot ovat laskeneet ja rahoituslaitokselle on erittäin vaikea päästä mihinkään hyvin marginaaleihin tällaisessa tilanteessa. Ja näin ollen keskuspankin tase sitten on aivan valtavissa mittasuhteissa ilmapallon kokoinen. Ja sitten taas sanotaan, että myös hallintoneuvosto arvioi, että tulevat tiedot tulevasta inflaatiosta päättyvät koko eurovyöhykkeeseen tämä tilanne vaikuttaa ja kysymys onkin siitä, että mitä vaaroja näette tässä tilanteessa nyt sitten lyhyellä, keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä, kun määrän elvytys lopetetaan ja joutuu, joudutaanko tilanteeseen, jossa se joudutaan käynnistämään uudelleen? Thank you. I will answer. Vastaan ihan kohta, mutta oliko politiikallamme Äh, tuhansat seurat kyllä, miljoona työpaikka menetetty ja euroalue kyllä äh, on melkein paljonkin äh, politiikallamme. Ja onko neuvosto yhtäkkiä tehnyt päätöksiä, päätöksiä päättää tällaiset nyt ostot? No, päätöksiä ei ole tehty, mutta jo kesäkuussa sanottiin, että tällainen päätös tullaan tekemään, eli ei tässä mistään yhtäkkisyydestä ole kyse. Ja kolmanneksi, kun mietitään rahapolitiikkaa koko euroalueelle, niin kun sanotte koko alueelle, niin tarkoitetaanko tällöin kaikkia maita ilman mitään eroja, myöskin kaikkia sektoreita? Rahapolitiikka ei ole sellaista, että se kohdennetaan tietylle sektorille ainoastaan, jos korkotaso pidetään korkealla tai alhaalla eh, tietyn eh, sektorin osalta, niin silloin puhutaan neuvostotalouden tyyppistä menettelystä eikä eh, vapaasta markkinataloudesta kannattaa kuitenkin sanoa, että me eh, arvioimme kyllä, että eh, kaikki mukana olijat ja kaikki hallitukset ja yksityissektori eri alat tässä ovat valmiit tämän tyyppisiin päätöksiin, eh, jos päätös siis tehdään. Ja niin kuin jo totesin, riippumatta nyt päätöksestämme, mitä tulee eh, näihin etostoihin, eh, kuitenkin tulemme eh, huomioimaan monia seikkoja ja korkotaso, mm, mm, millä ei tässä ole siihen kovinkaan paljon sanottavaa, mutta kuitenkin tilanne pysyy vakana kesään asti ja sen jälkeen tullaan investoimaan niitä moneja, jotka tullaan jatketulta kaudelta saamaan. Eli tässä vastaukset, jotka halusin esittää. Lange. Kiitokset ja Werner Langen, olkaa hyvä. Toisin kuin äskeinen puhuja, seitsemän vuotisen äh, kautenne jälkeen voitte kyllä hyvin katsoa taaksepäin. Ilman investointeja ei euro olisi säilyttänyt vakauttaan ja kun 20 vuotispäivää juhlitaan, niin kyllä tässä EKP on kiittäminen. Tietysti kritiikkiäkin osto ja muiden osalta voi esittää, mutta kaiken kaikkiaan katsoisin, että olette tehnyt tässä tärkeää työtä. Nyt meitä kuitenkin kohtavat uudet haasteet. Ensinnäkin inflaatio inflaatio on vielä alhainen, mutta varsinainen inflaatio sitten energian osalta esimerkiksi jo korkeammalla tasolla. Eh, tavoitteet alle 2 prosenttia, ja mihin tarvitaan uusia toimia, eh, jos todellisesta kasvustakin halutaan puhua. Ja kysymys numero kaksi, lähentyminen. Tutkimukset osoittavat, että euromailla on eh, myönteisiä tuloksia lähentymisen liittyen poikkeuksena Italia, mutta Italia on hankala kahdesta jostakin syystä nyt, koska ulkomaiset investoijat ovat myyneet paljon valtion joukkokirkoja tämän poliittisen tilanteen vuoksi. Kysyisin, onko mahdollista ajatella OKPltä jonkinlaista piristysruisketta Italian suuntaan, niin kuin lehdistöstä joskus saa lukea? Ja kolmas kysymykseni. Totesitte, että eh, olisi hyvä saada tällainen tehokas järjestely aikaan talous- ja rahapolitiikan yhdistämisessä, mutta minulla on näistä kokemusta ja itse totesitte lopuksi, että siirtymä koordinoinnista yhteisiin päätösrakenteisiin on monimutkainen asia, mutta nyt tässä kuitenkin on 10 minuuttia vuotta jo odoteltu. Eli minkä tyyppisiä paineita tarvittaisiin, jotta todellakin voitaisiin näitä asioita ajaa eteenpäin Euroopan parlamentissakin esimerkiksi, kun ajatellaan tulevaa ESM. Thank you. You've asked many questions. Kysymyksiä tuli tässä monta. Kiitos ensin myönteisistä kommenteista puheenvuoronne alussa. Ja sitten inflaatiosta Yleisinflaatio on tässä mm, tavoitteena, siitä lähdetään liikkeelle. Se on nyt noussut viime aikoina energia hinnan vuoksi erityisesti. Ja energiahinnat, kun ne laskevat, niin on oletettavissa, että kokonaisinflaatio myöskin tästä tasottuu. Ja Tätä siis tarkastelemme, mutta tarkastelemme myöskin komponentteja, jotka liittyvät inflaation määritelmään, eh, ne ovat, eh, kun ne ovat vakaampia kuin esimerkiksi energia, eli tällainen underline kokonaisinflaatio, pohjainflaatio. Niin kuin jo totesin, eh, se ei ole muuttunut, mutta tilanne on kuitenkin parempi kuin aikaisemmassa vaiheessa. Ja ylöspäin tässä mennään. No, pohjainflaatio, äh, äh, nimellispalkat kohoavat eri maissa enemmän joissain kuin toissa Tällä vaikutusta pohjainflaation ja äh, huomattavaa on, että määräisesti tarkastella tilanne on parempi kuin aikaisemmin. Aikaisemmin, kun nimellispalkat nousivat, kyse usein oli väliaikaisuudesta, joka pohjautui tiettyihin tekijöihin, mutta nyt vaikuttaa siltä, että palkoista on neuvoteltu ja näihin neuvotteluihin pohjaa eh, palkkojen korotus. Eli vaikuttaa siltä, että eh, nyt kyseessä on nousu, joka on kestävä pohjaista. Ja sitä vartenhan tällaisia neuvotteluja on käyty. Ja nämä palkkojen kasvut ja toisaalta myöskin tuottajahintojen kasvut sitten vaikuttavat myöskin eh, hinnatteluun, korkeimpiin hintoihin ja inflaation tulevaisuudessa. Vaikka tietysti tilanne eri maista puhuttaessa on hieman erilainen, kun tarkastellaan sitä, eh, missä ollaan menossa eh, liikesyklissä. Jos yleensä ajatellaan, että alussa työpaikkojen määrä lisääntyy, mutta niiden laatu ei välttämättä ole kovin hyvää. Väliaikaista työpaikoista saattaa olla kyse. Ja sitten kun ihmiset väliaikaisia työpaikkoja saavat, niin ei myöskään ole mahdollista vaatia korkeampia palkkoja, mutta sitten kun e, saa pysyvämmän työpaikan, myöhemmässä vaiheessa työntekijä sitten uskaltaa pyytää parempaa palkkaa. Ja e, joissain maissa ollaan tässä kehityksessä pitkällä, joissain maissa sitten e, ollaan päästy jo tällaisiin tilanteisiin, joissa pitää pitkälti puhutaan pysyvistä työpaikoista. Ja sitten on maita, joissa edelleenkin väliaikaista työpaikoista on pitkälti mm, kyse ja nyt vasta eh, niiden lukumäärä on vähenemään päin. Ja kaiken kaikkiaan sitten tämä kaikki johtaa myöskin palkkojen nousun. Eli nämä yhdessä eh, johtavat eh, siihen, että ajattelisimme, että tämä nousu johtaa myöskin korkeampiin hintoihin – mutta siihen menee kuitenkin jonkin verran aikaa, sillä eh, se jakso, jolloin ei ollut mahdollisuus hinnoitella korkeammin, oli varsin pitkä, mutta olemme varsin luottavaisia, että eh, nyt inflaatio alkaa lähentyä näitä tavoitteitamme. Ja kun lähentymisestä puhutaan, niin voin yhtyä siihen, mitä juuri totesitte puheenvuorossanne niin viittasin tähän agendaan ja totesin, että ollaan siirtymässä instituutiopohjaisuuteen sääntöpohjaisuudesta, kun hallinnoinnista puhutaan, mutta luottamusta tarvitaan ennen kuin näihin muutoksiin voidaan mennä. Jäsenmaiden välistä luottamusta, hallitusten välistä ja ihmisten välistä luottamusta. Ja luottamuksen pohjalla on kaksi asiaa. Ensinnäkin se, että sääntöjä kunnioitetaan ja sitten se, minkä mainitsittekin, lähentyminen. Jos olipa syynyt mikä tahansa, erkanevat toisistaan, niin tämä heikentää tilannetta ja luottamus myöskin tällöin vähenee. On vaikea luottaa prosesseihin, joita me pidämme erittäin tärkeinä, jos halutaan vahva rahaliitto saada aikaan. Ja sitten kysyitte siirtymästä ähm, sääntöpohjaisuudesta instituutiopohjaisuuteen. No jos katsotaan taaksepäin ja katsotaan, mitä rahapolitiikan suhteen on tapahtunut, niin 80-luvun loppuun mennessä kullakin keskuspankilla oli oma rahapolitiikkansa. Ja äh, rahoituksen vakaudessa puhuttaessa tilanne oli varsin hankala, sillä pääomat liikkuvat vapaasti ja sitten eh, vielä koko ajan myöskin vaihtokurssit vaihtelivat ja ylipäätään rahapoliittinen hallinnointi oli hyvin hankala asia hoitaa. Tietysti tuolloinkin oli sääntöjä, sääntöjä siitä, miten vakauttaa vaihtokursseja ja siitä, miten paljon eh, tietty valuutta voi heilahdella. Eh, mutta ongelma oli se, että koko ajan rikottiin näitä sääntöjä siksi, että markkinapaineet olivat niin kovat. Ja tämä sitten johti siihen, että EKPn eh, e perustamisen mentiin. Se on hyvä esimerkki siitä, miten siirrytään sääntöpohjaisuudesta instituutiopohjaisuuteen. Ja aika hyvin tässä siirtymässä on onnistuttu, ainakin omasta mielestäni. Thank you. Kiitos ja Silva de Pereira, olkaa hyvä. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Hyvä. Puheenjohtaja Draghi, ensinnäkin haluan sanoa, että kannatan näitä teidän pääviesteinä tänään. Merkittävä rahapoliittinen Lisa on tässä suhteessa tärkeää, se tekee tästä ymmärrettävää ja toiseksi toinen viestinen siitä, että tarvitaan konkreettisia toimenpiteitä ö, uudistuksissa. Mainitsitte kolme eri aluetta. Politiikan koordinointi, se, että luodaan eurooppalainen vakautustoiminto ja sitten uudistus. Näistä kahdesta viidestä, viimeistä aiheesta minulla on kysyttävää. Ensinnäkin tämä vakautustoiminto. Mainitsitte, että euroalue tarvitsee finanssipoliittista välitettä, jonka avulla lähetyminen voidaan säilyttää. Tavallisesti valitsette sananne varovasti, mutta olisitteko samaa mieltä siinä, että sen lisäksi, että tuo lähestyminen säilytetään, niin ennen sitä meidän täytyy viedä sitä eteenpäin, koska itse asiassa olemme nyt tilanteessa, jossa ollaan kaukana toisistaan sekä taloudellisesti että yhteiskunnallisesti katsoen euroalueen jäsenten kesken. Toiseksi vakausmekanismiuudistus joulukuun huippukokousta varten on tavoitteena luoda kriisiratkaisurahasto. Ja kysymykseni onkin se, että milloin tämä kriisiratkaisun rahaston on tarkoitus olla kokonaan toimiva. Haluaisimme kuulla tästä aikataulusta. Ja lopuksi valiokunta tänään keskustelee minun mietinnöstäni, joka koskee vakausmekanismin uudistusta. Ja ehdotamme, että niin, sanotut Euro, niin sanottu Euroopan valuuttarahastoa, sitä pitäisi nimittää vakausrahastoksi, jotta tehdään selväksi se, että rahapankki, rahapolitiikka kuuluu Euroopan keskuspankille. Haluaisin kuulla, mitä mieltä te tästä asiasta olette. Thank you. Kiitos. Säilyttää lähentyminen sanat viittasivat tilanteeseen, missä maat ovat tarpeeksi lähentyneet, jotta niillä voi olla yhteistä rahoituskapasiteettia, mutta vieläkin ne ovat alttiita iskuille, sokeille, voivat olla epäsymmetrisiä tai erityyppisille sokeille, missä lähentyminen tavallaan menetettäisiin, jos mitään toimintaa ei ole. Tässä mielessä tämä sana säilyttää, tässä esitettiin kriisinratkaisu, yhteisen kriisinratkaisurahaston aikaisemmin on kiireellinen kysymys. Samoin kuin pankkiunionin loppuun vieminen, se on tavallaan helppo asia saavuttaa. Tästähän on jo keskusteltu ja päätettykin, joten nyt joissakin tapauksissa vain täytäntöönpano muodoista keskustellaan. Nämä ovat kiireellisiä asioita eh, toteuttaa ja tämä on osa sitä, miten saadaan talous- ja rahaliitosta vahvempi ja syvempi. Viedään loppuun pankkiunioni. Meidän täytyy uskottavalla tavalla edetä pääomamarkkinaunionin hankkeessa on monia asioita, joita voidaan aika nopeastikin saada aikaan. Sitten on muita asioita, joihin menee hyvinkin pitkä aika. Esimerkiksi se, miten harmonisoidaan maksukyvyttömyyslainsäädäntöä ja mm, maksukyvyttömyyslainsäädäntöä. Mutta monia muita asioita kyllä on olemassa ja uskoakseni komissio tulee piankin esittämään työasiakirjan, jossa käydään läpi juuri näitä niin sanottuja alhaalla roikkuvia jotka asioita, jotka on helppo toteuttaa. Sitten kolmas asia, todellakin olen samaa mieltä teidän kanssanne siitä seikasta, että meidän ei pitäisi käyttää sanaa rahapoliittinen, kun nimetään uusia toimielimiä tämän siis ei pitäisi käyttää sanaa valuutta, niin kuin Euroopan valuuttarahasto. Niin vakaus on noin hyvä sana. Vakuus, vak- vakkausrahasto. Se on todella hyvä sana. Oikein hyvä. Ja Niedermayer, olkaa hyvä. Kiitos ja tervetuloa, hyvä pääjohtaja. Ensinnäkin voin yhtyä siihen, mitä herra Langen totesi puheenvuorossa alussa, että olette tehnyt oikein hyvää työtä. Hieman näistä viimeisimmistä luvuista totesitte, että talous hyötyy siitä, että palkat kohoavat ja että tällä tulisi olla vaikutusta myöskin talouden tilan paranemiseen. Ihmiset saavat työpaikkoja ja parempaa palkkaa ja niin edelleen paitsi jos vastakkaisia ilmiöitä ilmenee, jotka sitten vaikuttavat vastaisesti ja minulla olisi kaksi kysymystä tähän liittyen, ja ne liittyvät näihin eh, viimeisimpiin lukuihin, jotka eivät ole ihan näin vahvoja. Eli jos nyt selvästikin tapahtuu hidannusta viime, tulevina vuosina, niin olemmeko valmiit pitävään talouden vahvalla tasolla? Totesitte, että fiskaalitalous on nyt eh, lainemaan päin korot lähellä nollaa. Eli tässä ehkä kuitenkin nyt puuttuu kaksi tärkeää elementtiä, jos talouden kehitys hidastuu. Ja sitten usein todetaan, että autojen valmistajien rooli on merkeä, huomattava ja on vaikuttanut näihin heikkoihin lukuihin, mutta oikeastaan kyllähän autoja valmistetaan, mutta varsinainen eh, myynti on sitten eh, ongelmallisemmassa tilanteessa, mutta eh, jos autoja on valmistettu, niin silloinhan ne on myös PKT-luvuissa mukana. Eli en ole ihan varma, voidaanko näin ollen autosektori ottaa mukamas yhdeksi syylliseksi sille, että nämä viimeisimmät luvut ovat olleet hieman heikommat. Kiitos. Thank you. Uh, thank you. Kiitoksia. No ensimmäisestä kysymyksestä. Jos seuraavana vuosina tapahtuu selkeä hidastuminen Onko meillä riittävästi liikkumavaraa? Vastaus on se, että meidän rahapolitiikkamme on erittäin joustava, erittäin pitkän aikaa. Koska näemme, että tämä lähestyminen inflaatio kohti tätä meidän tavoitettamme on noin 2020, jos en nyt muista väärin. Eli siellä on tämä jatkuva investointipolitiikan ja korkotason aikaansaama lopputulos. Kun tässä puhutaan sitten autoalasta, niin autoteollisuus on nyt tässä vuosineljänneksessä jo nostanut päätään, mutta ei kuitenkaan niin pitkälti, että se korvaisi edellisen vuosineljänneksen ongelmat, tähän menee ehkä enemmänkin kuin yksi vuosi neljännes, mutta me emme näe, että mit, mitkä tähän uudelleen tulemisen ovat johtaneet. Ja yksi niistä tekijöistä, jotka ovat saaneet aikaiseksi tämän heikomman kasvun, ne, ne eivät liity pelkästään autoalaan, on myös muita tekijöitä. Joistakin niistä kerron jo aiemmin. Osa on seurausta siitä, että on siirrytty matalampaan potentiaaliseen kasvuun, joka on seurausta maailmankaupan tilanteesta. Mutta miksi sanomme, että tässä hidastutaan? Siksi, että maailmankaupan kasvu on hita, hitaampaa, mutta ei hidasta. Olemme nähneet matalampia luottamusindikaattoreja, mutta kuitenkin ollaan tässä historiallisen keskiarvon yläpuolella ja jossain tapauksessa itse asiassa aika korkealla. Näin ollen tässä vaiheessa me saamme lisätietoa piakkoin. On liian varhaista sanoa, että tässä tämä hidastuminen on vielä tapahtumassa. Ja sitten kuten totesin, niin tässä on muitakin tekijöitä, jotka eivät liity siis pelkästään autoalaan, vaan myös muihin maihin. On kerro, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Voin yhtyä Langenin ja Niedermayerin esittämiin myönteisiin kokonaisarvioihin. Ja nämä hienosyiset kommentin liittyen tähän näkemykseen siitä, että silloin kun aurinko paistaa, niin silloin on katto korjattava. Tämä pitää paikkaansa ja meidän on totta kai valmistauduttava mahdollisimman hyvin mahdollisen tulevaan kriisiin. Ja aurinko saattaa myöskin polttaa, e, sillä nyt on korkeat velkatasot neljässä maassa ja sitten toisaalta alhaiset kasvutasot tällä on myöskin vaikutuksensa. Eli tässä on kaksikin syytä. Ja Fiskaalikapasiteetin vahvistaminen on erittäin tärkeä asia, kun katon korjaustöistä puhutaan. Ja sitten tässä mainittiin lähentyminen ja samassa yhteydessä äm, totesitte myöskin, että mahdollisimman laaja äh, lähentyminen tässä tarpeen, me pitäisimme kyllä hyödyllisenä lähentymisen tarkastelua tässä yhteydessä, koska eh, siihen sisältyy jotain sellaista, jota me täällä Brysselissä eh, sanomme tällaista rakentavaa eh, kaksitulkintaisuutta. Mutta kysymys nyt kuuluu, että minua tässä hieman askarruttaa se, että käsite lähentyminen monimerkityksellisyydessään on näin muodostumassa jo ongelmaksi koska lähentyminen, sitä käytetään käsitteenä ja sillä tarkoitaan sitä, että jäsenmaiden on helpompi nyt, kun enää ei ole vaihtokursseja, eli tällaista liikkumavaraa vähemmän, että annetaan kuitenkin jonkinlaiset keinot reagoida shokkeihin. Eli saadaan tällaista valmiutta shokkeja vastaan. Sen tyyppisestä lähentymisestä on kyse, mutta sitten lähentymistä on muutakin sellaista, joka liittyy tasoon ja sitten rakennerahastot tulevat kuvan mukaan. Tällä tavalla pyritään eh, saamaan eh, kokonaisvaltaisempaa lähentymistä aikaan unionissa, mutta tämä ei liity, liity pelkästään rahapolitiikkaan. Ja joissain maissa, jos tarkastellaan lähentymistä mahdollisimman laajassa merkityksessä, niin se herättää huolia, huolia siitä, että unioni vaikuttaa niin laajalti. Ja kysynkin teiltä, olisiko ehkä järkevämpää nyt eh, sanoa eh, hei heit tälle itse sanalle lähentyminen näissä yhteyksissä, kun tarkastellaan eh, näitä rahoituskapasiteettiin liittyviä kysymyksiä. Voisimme olla hieman yksityiskohtaisempia. Näin ehkä nopeuttaa etenemistä näissä kysymyksissä ja sen saavuttamisessa, mihin halutaan päästä. Esimerkiksi työttömyyskysymyksessä lähdettäisiin liikkeelle eh, näistä tietyistä kysymyksistä ja pidettäisiin huoli siitä, että väärinymmärryksiä ei tapahdu, jos tässä käytetään vääränlaista terminologiaa. Kiitos. I, um, I completely agree with you. Olen ihan täysin teidän kanssanne samaa mieltä, kun te tässä puhuitte. Yritin miettiä, minkä tyyppi tyyppistä lähentymistä saatamme haluta. Ja meillä on ainakin kolme eri piirrettä, jotka liittyvät lähentymiseen. Muuten lähentyminen on vain tällainen, tai se kattaa ainakin kolme eri asiaa. Ensinnäkin tällainen syklinen lähentyminen. Sitä paitsi, kun määritellään lähentyminen, kasvu, tuotannon, tuotannon kasvuna, meillä on tämä indeksi, joka katsoo, että kasvu arvon lisän suhdella äh, kautta maiden. Ja tämä indeksi on nyt todella alhaisella tasolla. Meidän pitää mennä aina 1900-luvun alkuun, saakka, 1900-luvun alkuun saakka, että otetaan samantyyppistä. Siis lähentyminen tässä mielessä on tapahtunut ja toteutunut ja päälle sen takia, että on tapahtunut elpymistä. Ja oli suurta erilaisuutta äh, kriisin yhteydessä aiemmin. Ja sitten toinen määritelmä lähentymistä, se liittyy rakenneuudistuksiin. Ja tässä mielessä tällaista lähentymistä meillä täytyy olla käytännössä. Esimerkiksi mainitsitte ja olen samaa mieltä, että työttömyysvakuusjärjestelmä on hyvin lupaava tapa edetä. Mutta miten voimme saada tällaisen, jos työmarkkina työmarkkinamme ovat niin erilaiset, jos luokittelusääntömme ovat täysin, tai nyt eivät aivan erilaiset, koska jotkuthan voidaan määritellä keskustasolla ja joitakin toisia taas ei voida. Joten me tarvitsemme lähentymistä äh, myös instituutioiden tasolla tai todellisten rakenteiden uudistusten kohdalla lähentymistä, jotta tätä kautta taloudesta, tätä kautta, tätä kautta saadaan kilpailukykyisempi ja kilpailu suuntautuneisemme. Jos joku kasvatus on todella kilpailukykyinen, toinen taas ei ole ollenkaan kilpailukykyinen, niin silloin on hyvin vaikea jotakin yhdessä alkaa tehdä. Ja sitten tämä kolmas merkitys lähentymisessä viittasitte siihen rakennerahastojen yhteydessä, nimittäin miten uudel, lähentymisen uudelleenjakaminen, joka saavutetaan siis jakomekanismin kautta. Ehkä tässä vaiheessa, kun keskustellaan finanssipuolisesta kapasiteetista, voisimme keskittyä ensimmäiseen määritelmään, nimittäin lähentymisen lähentyminen ajatellaan erilaisia sokkeja ja suhdanteita. Ja tämä voisikin olla hyvä ajatus olla käyttämättä ollenkaan tätä sanaa lähentyminen. Mietimme tätä jatkossa. Kiitos. Thank you very much. Kiitos. Asymmetrisistä sokeistahan tässä pitkälti on kyse, eli tästä ensimmäistä lähentymisestä. Eikä tässä välttämättä tarvitse jäädä odottelemaan harmonisointia, joka tietysti pitkällä aikavälillä on tähtäimessä, mutta että saadaan kuitenkin jonkinlainen mm, vahvistus sitten näille kansallisille järjestöille ja kansalliset erot voivat olla ihan mielenkiintoinenkin asia juuri tässä vaiheessa. Ja tämän tyyppinen lähentyminen tietysti on erilaista lähentymistä, mutta sitäkin tarvitaan. Ja sitten kun puhutaan rakennerahastoista, puhutaan ihan erityyppistä kysymyksestä, EU-laajuisesta asiasta, sillä ei samasta kuin mistä puhutaan silloin, kun puhutaan tällaisesta eh, finanssipoliittisesta menettelystä herra Luka ei ole paikalla, eli eh, sinulla on puheenvuoro. Ole hyvä. Yes, but, uh, but uh, if you... Sorry, that's... Otherwise we... Voidaan tietysti lähteä liikkeelle myös Filippistä. Tehdään niin. Olkaa hyvä. Hyvä puheenjohtaja aina. Yhtä mukava nähdä teidät täällä on mukava, millä tavalla te siirrytte tällä toiminnan pohjaisen järjestelmään. Toivottavasti tällä polulla ollaan edelleen. Haluaisin jatkaa Scott Cation linjoilla, koska kuuntelin huolellaan teidän vastaustanne, enkä kyllä ollut täysin tyytyväinen. Sanoitte että nimittäin, että meillä on useita rajoituksia ja tavoitteita. Ja tietysti saattaa olla, että haluamme jatkaa rahoja rahoittamista silloin, kun kysymys on työvoimaintensiivisistä, ilmastoa tuhoavista aktiviteetteista. Mutta jos ilmasto tuhoutuu, niin ei meillä sitten talouttakaan ole. Se, mitä haluan sanoa, on, että kyllä, on totta, että osana määräistä elvytystä ja osana EKPn toimintaa se rahoittaa sellaisia toimintoja, jotka edesauttavat ilmastonmuutoksen torjumista, mutta samalla – se rahoittaa myös sellaista toimintaa, mikä menee ihan päinvastaiseen suuntaan. Ja tämä on todella minusta hämmästyttävää, koska jos katsotaan markkinataloutta, sanotte, että olemme sitoutuneita avoimen markkinatalouteen, mutta tämä pitkän, anteeksi, lyhyen aikavälin pakkomielle, joka markkinataloudella on, on se, että ei oteta huomioon rationaalisissa taloudellisissa valinnoissa ilmastonmuutosta ja silloin meillä edessämme on tietyllä tavalla markkinoiden epäonnistuminen. Eli yksi asia on se, mitä EKP tekee itsenäisesti ja toinen se, millä tavalla me voisimme hoitaa sen, että taloutta säänneltäisiin toisella tavalla. Ja minun uskon, että tässä kohdin meidän todennäköisesti pitäisi olla sitova ilmastonmuutoksen torjuntamekanismi niin, että meillä olisi jonkunnäköistä markkinakuria tässä suhteessa. Mutta haluaisin, että te jatkaisitte pohdintaa tässä suhteessa. Tietysti jos voisitte lisätä jotain siihen, millä tavalla tämä rahoitusjärjestelmämme toimii. Sillä jos teillä on sellaisia investointeja, joissa vartaan kasvua ja kuitenkaan ei voida sitten irroittaa kasvua tuosta ekologisesta vaikutuksesta. En tiedä, millä tavalla tällainen ongelma ratkaistaan. Ei tätä helppo ole ratkaista, mutta emme halua rahoittaa korkeaa tylsyyttä ja sitten eh, sellaisia aloja, jotka ovat haitallisia ympäristölle. Tässä ainoastaan luetteloitiin erilaiset sekundaariset eh, toimet, joita EKPllä on. Totesin myöskin, että keskustelu käynnistyi kyllä aikaisemmin ja pyrin jatkamaan eh, keskustelua aiheesta siitä, eh, miten, jos mahdollista, eh, määritellä uudelleen rahapolitiikka. Jotain on tässä jo tehtykin. Esimerkiksi mitä tulee eläkerahastoportfolion sen osalta on siirretty osa menettelyistä sellaisille investointitoimijoille, jotka noudattavat että Näin voidaan huomioida paremmin nämä ympäristö- ja sosiotaloudelliset standardit äänestyspolitiikasta puhuttaessa ja yhdessä ulkoisten varojen hallinnojen kanssa katsomme, olisiko mahdollista laajempaa, laajentaa sitä, että saataisiin paremmin keskitettyä näihin ympäristöystävällisiin tuotteisiin ja tässä lähdetään liikkeelle myöskin siitä, miten yleistä varantoa on hyödynnettä ja olemme tutkineet sitä, miten nämä mainitut YK-kriteerit voitaisiin saattaa täytäntöön. Eli kyllä tässä asioita tarkastellaan, mutta se ei ole ihan helppoa, koska rahapolitiikka, sen tulisi kattaa EU kokonaisuudessaan eh, riippumatta maasta, alasta ja sektorista. Mutta kuitenkin eh, näihin asioihin kiinnitetään enemmän huomiota eh, hallituksessa ja hallituksessa kuin ennen. Thank you. Peres. Merci. Kiitos, herra pääjohtaja. Te ajatte nyt palauttaa rahaa politiikan, normaaliin rahapolitiikkaan siinä hengessä, josta te muistutitte, jota tässä kollega Silva Pereira myös käsitteli Minulla on nyt tilaisuus esittää tämä kysymys teille, mutta palaan asiaan. Mitä tulee hintavakaustavoitteeseen, niin kuin se on määritelty keskuspankin opissa tavallaan, monet korostavat rakenteellisia uudistuksia, ja tekin itse viittaatte näihin asioihin säännöllisesti, mutta tämän lisäksi on muitakin tekijöitä, jotka aiheuttavat sen, että kasvu ehkä jatkossa ei enää olekaan todellisuutta, erityisesti euroalueella ei tämä voi johtua väestöpaineista tai tuottavuussyistä, kun ajatellaan näitä jäsenvaltioiden aloittamia rakennustuksia. Sitten kun rahapolitiikassa palataan normaaleihin aikoihin, ja, niin entä tämä kahden prosentin tavoite, onko se edelleenkin inflaatiotavoitteena, johon teidän pitäisi pyrkiä? Thank you. Kiitos. Taisin sanoa jo aikaisemmin, että tällä hetkellä on vaikea arvioida varmuudella, miten keski- ja pitkällä aikavälillä Äh, kun viittaan tähän pitkäaikaisen hitaan kasvun aikaan, sekulaariseen stagnaatioon, kun meillä, vai onko kyseessä vain tällainen väliaikainen kasvun äh, lopsahdus. Mitä on viimeisen kuuden seitsemän vuoden aikana nähty, niin potentiaalinen kasvu oikeastaan on elpynyt äh, kriisin alhosta se ei ole siis pysyvällä tavalla kiinnitetty matalaan tasoon ikuisiksi ajoiksi. Sekin on totta, että on tekijöitä, niin kuin te mainitsitte, kuten demografiset väestökysymykset, jotka vaikuttavat. Mutta toisaalta sitten on digitalisaatio, ilmiö ja teknologista kehitystä tapahtuu kautta linjan ja toisaalta se voisi lisätä tuottavuutta ja saada tästä pitkän kasvun ajankauden arviosta epätodennäköisemmän. Tällä hetkellä tämä on kaikki hyvin, hyvin epävarmaa ja me tarkastelemme tavoitettamme, läheneekö meidän inflaatio tavoitettaan ja tätä kautta me tavallaan säädämme rahapolitiikan linjaamme. Onko kyseessä keskiaikavälin kestävällä pohjalla oleva lähentyminen. Ja tässä yhteydessä kysyitte, onko 2 prosenttia vieläkin inflaatiotavoite. Viime vuosina uskoakseni monet teistä ovat kysyneet minulta tämän kysymyksen, joka antaa ymmärtää, että meillä pitäisi olla 1 prosenttia tavoitteena tai 3 prosenttia inflaatiotavoitteena. Ja vastaus on aina ollut, että ensinnäkin tämä ei joudu mistään sattumanvaraisesta ajattelusta, että keskuspankit kaikkialla 90-luvun lopulta lähtien ovat soveltaneet 2 prosentin inflaatiotavoitetta. On monia syitä, miksi tähän on päädytty, ja ne ovat erittäin tärkeitä valuutta-alueilla, joilla voi muuttaa jolla ei voi muuttaa valtokurssia niin usein, ja tällaiset hintamuutokset tapahtuvat sitten maan, maiden sisällä. Ja jos pidetään kiinni alhaisemmasta inflaatiosta, silloin nämä muutokset ovat toteuttaa, toteuttaa kuin korkeamman inflaation kohdalla. Sitten olisi myös vaikea kertoa siitä seikasta, että olisimme vaihtaneet tavoitetta sen takia, kun emme ole sitä saavuttaneet. Mitä tämä olisi? se ei olisi kovinkaan uskottavaa tässä ajan kohdassa, mutta on myös hyvin vakavia syitä, miksi toistaiseksi emme ole halunneet edes keskustella tästä vaihtoehdosta, koska se kyllä lisäisi varmasti volatiliteettia ja itse asiassa vaikuttaisi odotuksiin, joten toistaiseksi me haluamme edetä tässä normaalilla tavalla eteenpäin ja to, suoraan sanottuna emme edes mieti sellaista, että muuttaisimme jotenkin tavoitettamme. Thank you very much. Kiitos. Näin voimme päättää ensimmäisen osan, eli rahapoliittisen vuoropuhelun eh, Euroopan keskuspankin pääjohtajan kanssa. Ja todellakin täällä esitettiin eh, tukea Kopen politiikalle ja tässä varsin laajasti asioita on tarkasteltu ja tästä eh, voidaan ajatella, että tässä ikään kuin saatiin tällainen kaksoisviesti teiltä täällä tänään. Ja minäkin voin täysin yhtyä siihen, mitä esititte. Ja nyt sitten julkinen kuulemistilaisuus ja ähm, Mario Draghi Euroopan järjestelmäriskikomitean pääjohtajan roolissa. Tässähän on kyse siis siitä, miten äh, valvotaan, ähm, miten makrovakausvalvontakysymykset hoidetaan ja 9. E, heinäkuuta 2017 saakka Mario Draghi toimii kyseisen komitean pääjohtajana, tai oliko se 18 alkaen. Ja kannattaa myöskin painottaa sitä, että parlamentti myöskin työstää EIRK-kysymystä. Eli nyt tervetuloa tässä ominaisuudessa tänne, hyvä pääjohtaja Draghi. Olkaa hyvä. Uh, of... Hyvä puheenjohtaja, arvoisat talousvaliokunnan jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Minulla on suuri ilo saada olla puhumassa tänne teille toista kertaa nyt eurooppalaisen järjestelmäriskikomitean puheenjohtajana. Tänään haluaisin keskittyä käsittelemään kahta aihetta. Ensinnäkin puhun joistakin niistä löydöksistä, joita järjestelmäriskikomitea on tehnyt, kun se on työstänyt kaupallista kiinteistöalaa. Sen lisäksi haluaisin käsitellä ehdotuksiamme, jotka koskevat makrovakausvälineitä vakuutuksenantajille. Aloitetaanpa kiinteistöalasta. Tämä ala on tärkeä rahoitusvakaudelle, ei pelkästään siitä syystä, että se on niin suuri, vaan myös siitä syystä, että se on hyvin vahvasti nivoutunut yhteen rahoitusjärjestelmän ja reaalitalouden kanssa. Näistä syistä on tärkeää, että makrovalvonnasta vastaavat viranomaiset selkeästi valvovat kehityskulkua tuolla kiinteistöalalla. Tänään järjestelmäriskikomitea julkaisee löydöksensä tämmöltä toimialalta ja haluaisin kertoa teille joistakin näistä kertomuksemme pääteemoista. Vaikka pankit ovatkin tärkeä lähde rahoitukselle, kun puhutaan useimpien EU-maiden Kiinteistöstä muut kuin pankit ja kansainväliset investoijat ovat yhä suuremmassa roolissa näillä markkinoilla kuin ennen kriisiä. Vakuutusyhtiöt, eläkerahastot ja investointirahastot ovat nyt kaikkein suurimmat euroalueen kaupallisten kiinteistövelkakirjojen haltijat. Yhä kasvava, rajoja ylittävä ja muu kuin pankkirahoituksen lisääntyminen kiinteistöalalla on tietyllä tavalla myönteistä. Erityisesti siinä on mahdollisuus lisätä riskijakoa, sillä kaikki tappiot kaupallisista kiinteistöistä voidaan jakaa useille yksiköille ja maille. Lisäksi, jos kotimaisella rahoitussektorilla syntyy häiriöitä, ulkomaisten pankkien ja muiden toimielinten hyödyntäminen tarjoaa vaihtoehtoisia rahoituslähteitä. Kyky houkutella pääomavirtoja tällaisina aikoina voi näin lyhentää tuota laskusuhdannetta ja sitä seuraavaa elpymistä. Mutta tämä muutos, jonka juuri kuvailin, voi myöskin avata mahdollisuuden uusille shokeille, jotka kohdistuvat rahoitussektoriin ja reaalitalouteen. Jotkut näistä muista kuin pankkiinstituutioista, kuten avoimen kiinteistöinvestoinnin rahastot, saattavat joutua sellaisiin lunastustilanteisiin, jotka johtavat puolestaan kiinteistöalan hintakorjauksiin, jos instituutiot joutuvat myymään varansa nopeasti. Ulkomaisten investoijien läsnäolo, joille muiden muassa meillä ei ole riittävästi tilastotietoa, voi lisätä nopeiden hintakorjauksien vaaraa, sillä nämä saattavat päättää siirtää varansa yhtäkkiä, jos voitto-odotukset ovat myönteisemmät muualla. Jos markkinaepävarmuutta syntyy tai jos ollaan mukana eri maiden sääntelyerojen hyväksikäytössä. Ulkomaiset investoijat voivat myös johtaa siihen, että syklit tulevat enemmän synkronisoiduiksi ja näin ne ovat enemmän myöskin haavoittuvia suhteessa globaaleihin riskintekijöihin. Makrovalvontaviranomaiset, jotka pyrkivät puuttumaan näihin haavoittuvuustilanteisiin kiinteistöalalla, voivat hyödyntää useita eri välineitä, ja vaikka nämä keskittyvätkin pankkisektoriin. Vain muutama näistä on täytäntöön pantu tähän mennessä. Ja näin kiinteistöalan riskipainotus on kasvanut kaikkein tavallisimmin sovellettavissa toimenpiteissä. Kolmessa maassa lainanottajapohjaiset toimenpiteet, jotka kattavat kiinteistöaltistumisen, on täytäntöönpantu. Joissain maissa on lisäksi myös otettu käyttöön makrovalvontapuuskureita – kuten esimerkiksi vastasyklinen pääomapuskuri, jonka tavoitteena on kohdentaa toiminta kiinteistöalan heikkoihin kohtiin. Muodokupankkien kasvava rooli kiinteistöalalla vahvistaa sen, että meidän täytyy kehittää sopivia makrovalvontatyökaluja, jotka kohdistavat toimintansa koko rahoitussektorin toimintaan. Järjestelmäriskikomitea työstää edelleenkin makrovalvontapolitiikkaa pankkien ulkopuolella. Ja tässä suhteessa julkaisemme tänään kertomuksemme, jossa kerrotaan siitä, millä tavalla voidaan vahvistaa äh, vakuutusyhtiöiden sääntelykehystä. Terve vakuutussektori äh, tuo mukanaan rahoitusvakautta. Riskejä ottamalla vakuuttajat poistavat suurten tappioiden mahdollisuudet kotitalouksilta ja yrityksiltä. Ja pitkän aikavälin säännöt ja investoinnit, kun ne paritetaan, saadaan aikaiseksi talouskasvua. Kuitenkin vakuuttajien toiminta voi myös johtaa siihen, että heikkoja kohtia syntyy yhä enemmän rahoitusjärjestelmään. Järjestelmäriskikomitea uskookin, että viranomaisilla pitäisi olla käytössään asianmukainen makrovalvonta työkalupakki jonka avulla voidaan kohdentaa toiminta systeemisiin tai järjestelmäriskeihin vakuutusalalla katsotaan pidemmälle kuin yksittäiset instituutiot. Lyhyesti ottaisin esille joitakin pääehdotuksistamme tällä alalla. Ensinnäkin viranomaisten pitäisi kyetä ottamaan käyttöön markkinalaajuisia pääomalisäyksiä ja osinkorajoitteita. Tämä mahdollistaisi sen, että voidaan parantaa vakuutuksenantajien vastustuskykyä epäsuotuisen markkinaolosuhteiden kohdatessa. Tämänkaltaiset pääomalisäykset voivat kohdistua erityisiin yksiköihin tai toimintoihin. Lisäksi ei saa poissulkea sitä, että saattaa syntyä aikoja, jolloin vakuutuksen ottajat saattavat haluta lakkauttaa laumoittain vakuutus, vakuutuksensa. Ja näin likviditeettirasite kohdistuu vakuutuksen antajiin. Viranomaiset sitten tulisi kyetä suojelemaan rahoitusmarkkinoita ja vakuutuksenottajia tämänkaltaisen poikkeuksellisen paon seurauksilta. Yksi tapa tehdä näin olisi esimerkiksi pohtia sitä, miten voidaan tilapäisesti estää vakuutuksenottajia lopettamasta vakuutuksiaan. Viime kerran, kun tapasimme, keskustelimme samankaltaista työkalusta investointirahastoissa. Makrovalvonnan työkalupakki, joka kohdistuu va- vakuutuksenantajiin, pitäisi ottaa huomioon myös vastasykliset pääomavaatimukset. Tämänkaltaiset vaatimukset voivat hyödyntää kannustimia, joiden avulla voidaan myydä varoja matalasuhtanteessa. Ne voivat myös estää sen, että ei synny liikaa heikkoja kohtia toimialalle, kun lisätään pääomavaatimuksia korkeasuhdanteen aikana on myös tärkeää varmistaa makrovalvontapolitiikan johdonmukaisuus laajentamalla tietojen välineiden käyttöä, jota käytetään pankkialalla, koskemaan myös niitä vakuutuksenantajia, jotka tekevät pankkien tapaisia toimenpiteitä, esimerkiksi asuntolainojen antajia tai kaupallisten kiinteistöjen rahoitusta. Tässäkin suhteessa meillä on lisätyötä tehtävänä. Erityisesti meidän tulee päättää se, millä tavalla voimme kalibroida nämä eri välineet, mitä kynnysarvoja tulisi soveltaa ja millä tavalla nämä välineet tulisi sisällyttää olemassa olevaan asetukseen. Järjestelmäriskikomitea aikoo tulevaisuudessakin keskustella näistä kysymyksistä ja on ehdottomasti mukana, kun muokataan Solvency 2-direktiiviä ja näin se edesauttaa myös tätä valiokuntaa päättämään siitä, millainen sääntelykehys vakuutuksen antajilla on tulevaisuudessa. Kiitoksia, vastaan mielelläni kysymyksiin. Thank you very much. Kiitos oikein paljon näistä arvokkaista kommenteista. Ja tämä aihe ilman muuta tulee olemaan vahvasti esillä valiokuntamme käsittelyssä. Ja lähdetään liikkeelle. Werner Langen saa ensimmäisen puheenvuoron. Olkaa hyvä. Kiitos, kiitos puheenjohtaja. Eläkerahastoihin liittyen yksi kysymys. Meillähän on äh, trilogiissa kaksikin neuvottelua ja tarkastellaan sitä, miten olisi mahdollisuus valvontajärjestelmä ottaa mukaan myöskin eläkerahastot ja miten sitten vastavuoroinen tarkistus tapahtuisi. Komissio vastustaa jo kahdeksan vuoden ajan siirretään ja lykätään, siirretään ja lykätään ja kolmesta miljardista puhutaan i kolmen suurimman maan osalta. Ja kysyn seuraavaa kahtakin asiaa. Ensinnäkin EKP ei ole vielä esittänyt tähän virallista kantaa. Mitä mieltä te olette, jos eläkerahastot suurista otetaan mukaan tähän? Ähm, Eh, johdannaisasetuksen. Ja sitten toinen kysymys, joka liittyy myöskin tähän valvontaan, silloin kun puhutaan kolmasta maista, nyt Brexitin jälkeen, tässä nyt vain viitattiin Brexitin lyhykäisesti, mutta sen jälkeen hän kysymys liittyy siihen, miten eh, voidaan nämä eh, vakuusasiat hoitaa keskusvastapuolen osalta mutta minkäänlaista siirtymäkauden järjestelyä ei ole vielä esitetty. Ja Britannia kuitenkin tässä on toiminnan suuri. Ja sitten kyberriskit, kun teknologia kehittyy, ja kyberiskujen uhka näin ollen kasvaa, eh, minkälaisena näet tämän riskin muun muassa eh, finanssimarkkinoilla ja varsinkin kun tarkastellaan eh, miljardien verosaatavia. En tiedä, onko näissä varotoimiin jo ryhdytty riittävällä tavalla. Thank you. on, on the pension... Kiitoksia eläkerahastoista. Niin, järjestelmällisiä komentaja on todennut, että eläkerahastoja, ei, niitä ei saada pitää poikkeuslupaa, ne pitäisi ottaa mukaan keskusvastapuolimääritykseen. Sitten Brexitistä on hyvin vaikea tätä sanoa. Mehän me emme ole osallisena neuvotteluissa ja neuvottelut ovat hyvin monimutkaiset ja jotkut aspektit selvenevät varmasti sitten tulevina viikkoina, joten emme vielä tässä vaiheessa pysty sanomaan, mitä tulee tapahtumaan. Mutta jos meidän täytyisi arvata, minkälainen lähitulevaisuus tulee olemaan äh, ja tulee johtopäätöksen kehityksen pohjalta. Siis pyritään välttämään tietenkin rahoituksesta epävakautta, välttämään se, että tällainen riski toteutuisi. Haluamme varmistaa, että jos autetaan joko yks, yksityissektorilla yhtyvän lieventämistoimiin tai todetaan niin kuin komissio hiljattain teki, mainitaan, minkä julkista politiikkaa voidaan tämän suhteen harjoittaa, jotta nämä riskit eivät toteutuisi. Sitten viimeinen kysymyksenne. Tehän tiedätte, että kyberturvallisuus on aihe, johon kiinnitetään nykyään huomiota kaikilla tasoilla. Se on, tämä on uskoakseni G20kin eh, tiedonnossa tunnustettu kaikkein merkittävimpinä riskinä, joka tällä hetkellä vaikuttaa rahoitusvakauteen, joten järjestelmäriskikomitea tällä hetkellä toimii verkkona, pystyy auttamaan keskustelun etenemisessä ja jaetaan tietoja eri jäsenten välillä. Me nyt keskitymme tähän keskusteluun kapeammin haavoittuvaisuuksien kannalta katsottuna. Me olemme tutkineet erityyppisiä syitä haavoittuvaisuudelle, jotka jäsenemme ovat tunnistaneet kansallisissa valvontayksiköissä ja sitten olemme yrittäneet myös tehdä eroa eri metodologioiden välillä, joita on käytössä eri jäsenten kohdalla, jotta voidaan arvioida näitä haavoittuvaisuuksia ja heikkouksia, koska kaikki jäsenet eivät toimi samalla tavalla. Ne käyttävät erityyppisiä tyyppistä metodologiaa tai erilaista raportointia myös koskien erilaisia heikkouksia me yritämme nyt muodostaa näkemystä järjestelmän vaikuttavista heikkouksista, haavoittuvaisuuksista ja miten kyberriskit välittyvät, jotka, miten nämä kanavat aiheuttavat laajaa häiriötä. Ja tämä tulee olemaan sellainen aihe, joka näkyy jatkossa pysyvästi agendallamme ihan tulevina vuosinakin jopa. Thank you very much. We... Kiitos Oikein hienoa, että näinkin samalla linjalla ollaan, vaikka tätä hankalaa keskustelua tässä käydään. Ja tietysti komission esitys on myöskin tärkeä, eli tarvittaessa on mahdollisuus tehdä nopeitakin päätöksiä, vaikka tietysti Toivottavasti tällöin ei tarvitse ryhtyä tarkastamaan sitä, riittävätkö nämä eh, toimet. Eli tällainen testausmenettely ei tietenkään ole eh, tilanne, jos siihen joudutaan, mutta katsotaan nyt, eh, miten asioissa edetään. Ja sitten Pere seuraavana, olkaa hyvä. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Ota sitten Otitte esille kaupallisen kiinteistöpuolen ja tämä on myös se, joka on tullut järjestämään riskikomiteassa esille silloin, kun Burkhard Waltz oli siellä mukana työskentelemässä. Ja mehän näemme selkeästi, että kun katsotaan korkotasoa, niin tässä saattaa olla tällainen pieni nurkka, jota voidaan hyödyntää – Te viittasitte myös rahoitusmarkkinatoimijoihin, jotka puuttuvat tähän mm, tilanteeseen ja näihin velkakirjoihin. Mutta oletteko sitä mieltä, että tässä tulee lainsäädäntöä kehittää, vai onko kysymys pelkästään valvonnasta, jotta voidaan hoitaa se sitten, että haluaisitte, että tässä oltaisiin toisella tasolla? Ja jos lainsäädäntöä sitten pitää muuttaa, niin minusta tuntuu, että tässä suhteessa meillä on ongelmia, koska yhtäältä lainsäädäntö on se, että joko pankki tai varjopankkijärjestelmä hoitaa tämän tilanteen. Mutta kun tarkastan kaupoista puolta, niin oletteko tunnistaneet nämä kyseiset maat, jossa tilanne on suotuisa tämän kaltaisen erityisalan kehittämiseen. Lisäksi otitte myös esille sen, että tässä pitäisi olla makrotaloudellisempi lähestymistapa kyseessä, kun puhutaan vakuutusmarkkinoista. Miten teidän mielestänne asia pitäisi hoitaa? Aio, voimmeko odottaa järjestelmäriskikomitealta suosituksia vai oletteko sitä mieltä, että tämä asia pitää ottaa esille aivan toisessa yhteydessä? Thank you. On... Kiitos. Tämä kakkoskysymys. Eli nämä kaupalliset kiinteistöllä liittyvät ongelmat ja riskit ja yhteydet, vahvat yhteydet ja näin ollen tarvitaan eh, tarkkaa tarkastelua. Haavoittuvuuden suurin lähde eh, johon on törmätty useammissakin maissa, eh, liittyy siihen, että sijoittajat haluavat tuottoa. Ja tämä on sitten aiheuttanut yllättävän korkeita arvotuksia näille kiinteistöille, varsinkin primäärimarkkinoilla. Ja haavoittuvuus liittyy siis hinnoitteluun ja mahdolliset shokit seuraavat tästä. Totta on tietysti, että pankit ovat alttiita tälle myöskin, mutta pitkälti puhutaan muista kuin pankeista. Ja kysymys kuuluu, miten nämä muut kuin pankit ovat kytkeytyneet eh, pankkijärjestelmään ja pankkijärjestelmän kautta sitten eh, reaalitalouteen. Näitä kysymyksiä tarkastellaan ja tältä pohjalta eh, ei RK ja muutkin makrovakaudesta vastaavat viranomaiset ja mm, muut tahot näille tulisi tarjota mahdollisuus tietää, tiettyjen laajempien välineiden käyttöön työkalujen käyttöön, joka saattaisi tuo pidemmällekin kuin pelkkä pankkijärjestelmä, eli myös tälle ei-pankkisektorille. Ja mahdollista tulisi olla myöskin paremman näkyvyyden oleminen tai tapahtuminen näiden toimijoiden osalta, että saamme tietoa siitä, minkälaisia kytköksiä näillä ei-pankeilla on muuhun kokonaisjärjestelmään. Eli tässä todellakin työsarkaa on jäljellä, jos haluamme suojautua kunnolla mahdollisilta ongelmilta. Ja sitten eh, lainsäädäntökysymykset katsoisin, että EIRK eh, e on yhteydessä ei tätä erityisesti tarkasteltu, mutta mm, jos eh, jotain epäselvää vielä jää, voi vastata tarkemmin kirjallisessa muodossa niin kuin jo totesin, oli tarkoitus tätä makrovakauden eh, työkalulaatikkoa laajentaa eh, myöskin ei-pankkeihin, mutta tämä pätee myös sitten vakuutusalaan. Eli tämä, niin kuin totesitte, on todellakin tähtäimessä. Ja varsin paljon voidaankin tehdä, mutta tehtävä tuolloin on hieman helpompi siksi, että vakuutusalasta puhuttaessa tahot, jotka tulisivat eh, makrovakausvalvonnan kohteeksi, on selkeästi määritelty, mutta silloin kun kyse on ei-pankeista, niin määrittely näiden kohteiden osalta on hieman hankalampi asia. Oletteko sitä mieltä, että järjestelmäriskikomitean tulisi siis hoitaa tämän vakuutusalan makrovakausriski, koska sitten sanotaan, että ei järjestelmäriskikomitean johtokunnan arvio ole oikea? Well, the, um, the S osa on mukana hallituksen, mutta ei välttämättä e IRK, sillä sehän ei ole päätöksiä tekevä mm, taho tai elin. Se on laadittu sellaiseksi, että sillä on niin sanotut pehmeät valtuudet liittyen analyyseihin, tiedonantoihin ja suosituksiin. Suosituksiin kyllä. Ja suositukset varsin usein osoittautuvat aina vain tehokkaammaksi ja tehokkaammaksi välineeksi, jos halutaan saada aikaan poliittista muutosta eri jäsenmaissa enemmänkin kuin mitä alun perin uskallettiin ajatella mielestäni Jerkkola ei tulisi olla tällaisia valvontavaltuuksia, kun makrovakaudesta puhutaan. Sitä varten sitä ei alun perin perustettu, mutta kansalliset eh, toimivaltaiset viranomaiset ovat sitten sopiva taho tälle ja jopa ilman muuta sitten yhtenä myöskin on juuri sopiva taho, joka tässä tulee mieleen. Kiitos. Thank you, Ramon Tremo. Montremos, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kaksi kysymystä. Tässä puhuitte kiinteistöistä. NPL sitten varsin monet näistä äh, liittyvät äh, kuplaan, joka syntyi viime kerralla. Ja sitten kun näitä järjestäytyneitä lainoja niihin liittyvää tarkastellaan, niin tietänette, että eh, kannosta on sovittu ja nyt sitten ilmeisesti asian käsittely eh, menee läpi. Ja yhtenäistä kalenteria on neuvosto esittänyt, jotta saataisiin nämä backstop-kysymykset hoidettua sovittua. Ettekö pelkää tässä epäsymmetristä sokkia joidenkin maiden osalta siksi, että joillain pankeilla saattaa olla huomattavia hankaluuksia näiden backstop-järjestelyjen aikaansaamisessa. Ja sitten keskustelu, jota tässä viime viikkoina valiokunnassamme on käyty, ja se liittyy siihen, että voi kaatua tai on mahdollista, että kaatuu. Hanko Popularin tilanteesta keskusteltiin pitkään ja mm, siitä, milloin voidaan katsoa, että pankki todennäköisesti kaatuu. Ja Jarko totesi kuukausi sitten, että tällöin nousi esiin varsin hankala kysymys ja sitten Rouva Lui oli viime viikolla yhteydessä häneen ja hän totesi, että määritelmä on riittävän selkeä ja Eh, failing tai eh, lähellä kaatua, onko teidän mielestämme tämä asia määritelty riittävän selkeästi? Kiitos. Toinen kysymys on tavallaan aika helppo valtaa, mitä tahansa Rouva Nuija sanoo, on ehdottomasti oikein ja totta. Hän on vastuussa tästä ja yhteinen valvontamekanismi on työstänyt tätä määritelmää, niin me olemme kyllä tyytyväisiä tähän tulokseen tietenkin. Sitten tämä toinen kysymys mitä tarkoitettu nyt tällä backstop-varautumisjärjestelyllä? Siis viitateko näihin järjestämättömiin lainoihin? Kommentti puheenjohtajan mikrofonia. Niin, lähdetään liikkeelle myönteisessä hengessä. Edistystä on nimittäin saatu. Siinä että on vähennetty NPL-kantoja 7,5 prosenttia. Niitä oli 2015 alkupuolella ja nyt 3,6 prosenttia 2018 loppupuolella. Joten määrät ovat vähentyneet kokonaismäärältään. Yksi ongelma tietenkin näissä järjestämislainoissa on, että nämä aggregaattikokonaisluvut kertovat varsin vähän oikeastaan, mutta Yleisesti ottaen kuitenkin suuntaus on vähenevä koko pankkijärjestelmässä. Itse asiassa kaikki kaiken tyyppisessä pankki, koko se pankista on mennyt alaspäin. Sitten ähm, perimisprosentti on ollut aika hyvä. Se oli 46,5 prosenttia ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Me olemme siis parantaneet toimintaamme, mutta ratkaisu, ratkaisua, ongelma ei ole vielä ratkaistu. Vieläkin tämä perimiskysymys on ongelma. Sitten järjestelmäriskikomitea on tätä asiaa työstänyt tiiviisti ja erittäin, erittäin hyvä asiakirja on laadittu. Se on kai julkaistu neuvoa antavasta komiteasta, joka käsittelee järjestämättömiä lainoja. Siinä käsitellään makrovakauslähestymistapaa tässä kysymyksessä. Me jatkossakin teemme työtä tämän asian parissa ja yrittämme pyrimme identifioimaan tai tunnistamaan tällaisia haavoittuvaisuuksia, joita tästä syntyy. Aivan selvästi ne painavat koko pankkijärjestelmää ja jos järjestämättömiä lainoja ei olisi olemassa, ja olisi vähemmän kautta linjan, silloin pankkijärjestelmän myöntävä luotto olisi korkeammalla tasolla. Se olisi, eh, reagoisi paremmin talouden vaatimuksiin. Se on aivan selvä asia. Eri maat yrittävät yhdistää eh, NPL kantojen vähentämisedistyksen siihen, miten koko pankkiunioni etenee. Yksi riskinvähennyskysymys, mm, josta on neuvoteltu eri maiden kanssa, liittyy juuri järjestämättömien lainojen määrään. Ja se liittyy ja on tehty ehdotuksia, joille on asetettu määrällisiä tavoitteita NPL-kantojen kohdalla, joita pitäisi saavuttaa, jos pankkiunionia unionissa voidaan päättää seuraavista vaiheista. Tämä on todella kannattavaa toimintaa, sitä kannattaa tukea. En ole ihan varma, että kun tunnistetaan ehdottoman määrälliset tavoitteet kautta linjan olisi paras keino edetä. Todennäköisesti ainakin mitä yhteinen valvontamekanismi on tason aikaan, on identifioida odotuksia ja käydä aika tehokasta vuoropuhelua pankkien kanssa kautta linjana niitä siis dialogikauden molemmin suuntaista pyritään identifioimaan odotukset ja tavoitteet pankkipankilta, pankilta, pankkikohtaisesti. Toiminta on ollut kyllä tähän asti aika tuloksellista. Sitten nämä arvot, joita on otettu esiin neuvottelussa, ovatko ne epärealistisia? No, minun mielestäni ei. Kiitos. Thank you. Kiitokset. Ja tätä kankerisäännöstysasiaa ja siihen liittyviä tarkistuksia tässä tullaan tarkastelemaan ihan kohta lähipuolin. Ja tässä kysyttiin sitten, olisiko mahdollista, että tästä tulisi syklinen siinä vaiheessa, kun kyseessä on epäsymmetrinen sokki. Ja todella tämän vuoksi varmasti on hyvä, että tarkastellaan neuvoston tekstiä ja että parlamentti pyrkii sitten siihen, että saadaan tätä Eh, provisionikysymystä lisättyä, mutta ei kuitenkaan tehdä sitä liian vahvaa, koska se saattaisi omalta osaltaan aiheuttaa lisää ongelmia, kun ajatellaan syklisyyttä. Eli tehokkuutta kyllä, mutta eh, sopivassa eh, tasapainossa, kun ajatellaan pilari 1 ja pilari 2 yhteydessä sitten pankit voivat olla heikompia tai vahvempia riippuen asiayhteydestä ja tilanteesta. Herra Langen. Kiitos. Alustava kommentti ensin. On todella surullista, että täällä on paikalla näin vähän kollegoita, kun käydään tätä keskustelua. Tämä on ihan uskomatonta. Dysemberin ajoista lähtien olen ollut lähes aina paikalla, muutaman kerran ehkä ollut paikalla, mutta näin pienessä porukassa todella harvoin on kokoonnuttu. Todella outoa. Eh, listat tietysti nyt ovat tapetilla kovasti, mutta ei silti sekään eh, tekosyyksi riitä olla poissa. No niin, minun lempikysymykseeni sitten. Eli riskiarviointi valtiojokkakirjojen osalta. Eh, riskit kyllä ovat tiedossani. Ja sitten kun katsotaan, että riskit huomioidaan joukkovelkakirjoissa. No, pankeilla on tietysti kovat hankalat ajat, jos ajatellaan, että riskitilanteet saattavat kohdata ja tästä jotkut sitten hyötyvät, mutta toisaalta kymmenisen vuotta on käyty keskustelua Basel komiteassa siitä, että pankit ja valtiot tulisi erottaa toisistaan ja joihinkin toimiin on mentykin. Eteläisessä Euroopassa osa ähm, äh, joukkovelkakirjoista on kuitenkin äh, huomioitu pankkien taseessa vahvempana. Eli onko kaikki edut ja haitat huomioitu ja miten katsoisit, että tästä voidaan päästä ulos, eli että riskien mukaan ei arvoteta valtion joukkovelkakirjoja? What is the last question you asked about? Voisitteko toistaa viimeisen kysymyksen? Ausweg. Onko ehdotusta tai ajateltu, miten päästä ulos tästä hankalasta tilanteesta, eli ei riskiarviointia ja toisaalta sitten ongelmallinen tilanne, jos siihen mentäisiin. Eli oletteko miettineet, miten tästä päästäisiin ulos pitkällä aikavälillä jotain uutta mahdollisesti? Thank you. Um... Kiitos. No, olette oikeassa. Basel-komitea kävi hedelmällistä keskustelua aiheesta ja keskustelun lopuksi sitten Basel-komitea päätti olla tekemättä yhtään mitään, koska valtion velkaa kohdellaan eri tavoin eri puolilla maailmaa. Eh, muu maailma eh, katsoo, että se on eh, riskitöntä tai ainakin sitä sellaisena voidaan pitää ja siksi pankeilta ei ole kysytty tai pyydetty eh, tällaisia riskipainotuksia. Tietysti perussyy liittyy siihen, että keskuspankki on aina olemassa ja se voi eh, tuottaa lisää rahaa ja näin tukea ja auttaa tarvittaessa valtiota velkatilanteessa. Eli kysymysten siitä, onko tämä totta, tapahtuuko näin, on asia erikseen, mutta näin kuitenkin oletetaan. Sitten kun euroalueesta keskustellaan, havaitsimme, että ei kuitenkaan valtiovelkakaan ole riskitöntä. Ja jos sitten huomioitaisiin pankkien ähm, ähm, portfoliossa äh, riskillisenä on olemassa, mutta kysymys kuuluu, miten asia hoidetaan. Ja EKP ei voi tähän helppoa vastausta antaa, koska tässä hintatoimet eh, tulisivat kuvan mukaan, mutta ei kuitenkaan mitään määrällisiä kattoja olisi ajateltu. Toisaalta sitten, ja tämä nousi esiin myös Basel komiteassa level playing field kysymykset. Eli jos euroalueen pankeilta kysyy tai EU-pankeilta kysyy tai toivoo tällaisia riskipainotuksia, jos esimerkiksi olisi kalliimpaa sijoittaa e, jonnekin kuin jonkin toisen maailman osan pankkiin, niin sitten nämä samat yhtäläiset lähtökohdat muodostuu myöskin ongelmaksi. Toisaalta tässä on myöskin huomioitava mahdolliset vaikutukset rahoituksen vakauteen eri euroalueen osissa eri jäsenmaissa. Ja tämän lisäksi olisi tärkeää huomioida tämä kaikki kokonaispaketin valossa. Eli jos yksi menettää joustavuutta, niin pankkijärjestelmä voisi sitten jotenkin puuttua asioihin ja sitten on mahdollista ajatella, että edistystä tapahtuu jo, jossain toisessa osaa vähemmän, e, kun kuitenkin kokonaisuudessaan pyritään talousarhallintoa vahvistamaan. Mutta objektiivinen asian arviointi on varsin hankalaa ja tähän liittyy myöskin e, eräs toinen seikka. Jos pankki Eh, joutuu selälleen, niin eh, eipä eh, sillä ole juurikaan merkitystä, minkälainen valtion jolkkavelkakirjojen tilanne sillä on hallussaan, koska tämä sitten kohdistuu kaikkiin pankkeihin. Eli Kysymys kuuluu, onko tämä seikat huomioitava siksi, että valtion joukkovelkakirjat eivät ole riskittömiä, mutta sitten samassa yhteydessä saman hengenveton se, että asia on varsin monenkirjava ja kiharainen. Um, thank you. Kiitos. Kiitoksia. Kiitoksia. Tämä on tietysti hyvin monimutkaista. Eli korkean riskin omaisuuserät, silloin olisimme ainoa alue, jolla tällaisia ei olisi. Ja, eh, no, tästäkin saattaa sitten tulla ongelma. Eli tämä on vähän tällainen hankala, hankala asia. Eli eh, miten toimia, jos halutaan suojautua näiltä korkeariskisiltä eh, omaisuuseriltä, mutta eh, sitten toisaalta tässä yhteydessä tulee huomioida kokonaisuus ja kokonaispaketti. Meres, olkaa hyvä. Niin viides ja viimeinen kerta tänään, kun puhun puheen pä, pääjohtaja. Tavallaan te olette saanut oikean makrotason val- vakausvalvonnan lainsäätäjältä tehtäväksi. Ja kuten tiedätte, miten tätä politiikkaa hoidetaan teidän kahden tehtävänne puitteissa. Ja itse olen yhteisesittelijänä Euroopan järjestelmäsi komitean uudistuksesta. Haluaisin kuulla, miten te arvioitte tämänhetkistä hallinnointipuolta ja miten te käytätte tieteellistä komiteaa hyväksenne ja hallintokomitea, mutta myös miten EKP toimii yhteen Euroopan järjestelmälliskin komitean kanssa. Silloin kun tämä valvontatehtävä, makrotalouden valvontatehtävä luotiin. Tämähän tapahtui syvimmällä kriisin hetkellä ja kaikki ymmärsivät kyllä tilanteen. Vähän niin kuin kun te viittasitte tässä vakuutussektoriin, silloin tätä valvontaa puuttuu juuri pankkisektorista. Yhtäkkiä saatiin sitten valvot, jotka äh, laativat omat suunnitelmansa, eikä ollut kuitenkaan kokonaiskuvaa riskeistä. Tältä kannalta katsottuna haluaisin, että kertoisitte konkreettisemmin hallinnointipuolesta ja miten tämä vaikuttaa, koska rahapolitiikassa on tärkeää, että on olemassa makrotauden riske, riskeistä oleva kokonaiskuva. Yes, I... Kyllä, olen täysin. Let me go uh, step by step here. Olen täysin samaa teidän kanssa, menen tässä nyt askel askeleelta. Jos katsotaan vaikka työn määrää koskien komitean äh, toimialaa viime vuosina. Ja sekin, mikä käy ilmi tästä tämän päivän keskustelusta, on vähän pakko sanoa, että komitea on toiminut hyvin. Tietenkin olen itse puolueellinen tarkkailija tässä asiassa, mutta uskon, että aika monet jakavat tämän näkemyksen. Kyllä aika tehokasta toimintaa on ollut, on identifioitu riskejä, on tunnustettu haavoittuvuutta havoittuvaisuuskohtia on suositeltu toimintamalleja varoitusten jälkeen. Siis pitkälti on toteutettu sitä mandaattia, joka useita vuosia sitten annettiin järjestelmällisessä komitealla. Sitten tuli esille muutama vuosi sitten taisi olla kysymys mahdollisesta ja eturistiristä järjestelmäriski komitean ja EKPn välillä, koska molemmissa on sama puheenjohtaja. Suoraan sanottuna en löydä kyllä minkäänlaista eturistiriitaa tässä, en rahtuakaan. Mutta kukaan ei, tietenkään, kukaan ei myöskään pysty kertomaan minulle, missä tämä eturistiriita piilee. Ja syy on tavallaan looginen. Makrovakauspolitiikka täydentää rahapolitiikkaa. Ne eivät, ei koskaan toimita vastoin rahapolitiikkaa aivan erityisesti, miten vastattaisiin usein esitettyyn kommenttiin siitä, että matalat korot ovat äh, taloudellisen epävakauden siemeniä ja pit, pitkä ajanjakso, jolloin on paljon likviditeettiä markkinoilla, voisi olla vain alkua seuraavalle rahoituskriisille. Meidän EKPn vastaus on tähän aina ollut, että en usko, että rahapolitiikan muuttaminen tämän takia olisi järkevää, koska silloin se vain vaarantaisi elpymisen. Ja jos nyt jotakin, niin lisäisi riskiä rahoitusalan epävakaudesta vastaus löytyy siinä, että valitaan oikeanlaista makrovakauspolitiikkaa, joka puuttuu näihin riskeihin. Tämä on esimerkki siitä, miten makro- ja rahapolitiikka täydentävät toinen toisiaan, joten ei tässä ole mitään eturistiriitaa. Jos nyt jotakin on, niin synergiaa syntyy. Te viittasittekin, viittasittekin tähän kysymyksessänne. Joten en usko, että minun tehtäväni on keskustella hallintokysymyksestä, koska selvästikin se on tässä tavoitteena. Jos minun pitäisi antaa mielipide tästä asiasta, niin minusta tuntuu siltä, että Euroopan järjestelmäriskikomitean hallinto on toiminut. Me, jotka teimme tässä komiteassa työtä, johtokunnan jäsenet, emme löydä mikä, mitään syytä muuttaa hallinnointirakennetta. Tietysti jos jotakin voidaan parantaa vastuuvelvollisuuden osalta, raportoinnin osalta, avoimuuden osalta, olemme valmiit tekemään kaikki tarvittavat parannukset. mielestäni ei pitäisi siis jatka, alkaa kulkea sillä tiellä, että syntyy erilaisia ääniä järjestelmäriskikomiteassa komitean ulkopuolelle, koska silloin tämä loisi eri, eriäviä mielipiteitä ja kaiken kaikkiaan tämä aiheuttaisi maineriskiä molemmille toimielimille. Voin yhtyä herra Langenin eh, sanoihin, että eh, on skandaali, ettei meitä ole paikalla tämän enempää täällä tänään. En ole tällaisen tilanteeseen minäkään ennen törmännyt aina äh, äh, valitellaan, että äh, mikä on tilanne listojen suhteen, mutta tämä ei nyt kyllä riitä ollenkaan. I fully subscribe and... Tähän yhdyn kyllä täysin sydämin. Ja vielä yksi loppukysymys. Tässä on siis puhuttu riskin lähteistä. Kun asiasta on keskusteltu, on keskusteltu vakuutuksista ja valtion velasta ja järjestämättömistä lainoista. Ja kun nyt huomioidaan se, että meitä tarkastellaan Atlantin toiseltakin puolelta joidenkin tuomioistuinpäätösten pohjalta ja tuotteiden pohjalta, joiden tiedämme olleen ainakin osittain vastuussa finanssikriisiin ja nyt näitä taas halutaan käyttää. Mitä mieltä olette? Riittävätkö säännöt, kun ajatellaan tilannetta Atlantin toisella puolella vai tulisiko meidän hieman varovaisemmin tarkastella näitä, kun tarkastellaan taseita pankkien osalta ja miten tämä ei-pankkisektori ja toisaalta sen kytkökset tai yhteydet pankkisektoriin. Eli nämä mitä nyt tässä on tehty ja mitä te teette, riittävätkö ne vai tarvitaanko tiettyjä, tiettyjen, tiettyihin asioihin äm, parempaa valvontaa, kun ajatellaan, tässä on nyt Lehman Brothersista vierähtänyt kymmenen vuotta. Kiitos puheenjohtaja. Viime vuodet ovat osoittaneet sen, että mennään hieman eri suuntaan, mitä tulee muilla oikeudenkäyttöalueilla tapahtuvaan sääntelyyn. Eli ollaan, eh, joillakin alueilla siirrytty sääntelyn purun suuntaan, joko lainsäädäntötoimien myötä tai siten, että on muutettu valvontamääräyksiä mm, tai e, yhdessä mainitussa seikassa tuomioistuimen päätöksiin pohjaten. Ja tässä viittaan yhteen päätökseen, e, joka tehtiin ja joka liittyy nimenomaan risk retention kysymykseen nimenomaan arvopaperituissa tuotteissa. Eli tämä pitää paikkansa, näin on. Ja Viimeisimmät tuotteet, eh, joita ei kovin usein ole mainittu, eh, CLO, CDS eh, ja CDOt erityisesti, ne nyt nousevat esiin entistä useammin. Ja tähän riittyy omaa lainkäyttöaluetta mä ajatellen sellainen vaara, että kun etsitään tuottoa niin lähdetään toimimaan siten kuin tapahtui ennen kuin törmättiin kriisin, eli monet tahot, pankit ja ei-pankit etsivät tuottoa niin sanotuissa myrkyllisissä tuotteissa, omaisuuserissä jotka sitten olivat lähtömoottori aikaisemmalle kriisille Euroopassa. Ja tämä on todellinen vaara ja tässä erityistapauksessa ja juuri tällä hetkellä paljon tästä altistuksesta näille uusille tuotteille tapahtuu nimenomaan ei-pankkien toimesta. Ja tämä on lisäsyy sille, että meidän tulee todellakin lisätä ei-pankkisektorin näkyvyyttä, jotta tämä välineistö, joka meillä on makrovalvonnan osalta, voidaan laajentaa kattamaan myös ei-pankit ja toisaalta, että voidaan myöskin paremmin valvoa omien pankkiemme altistusta näille omaisuuserille. Eli selvitetään, onko eh, tästä tulossa, ei varmaankaan vielä ole tullut, mutta onko tästä tulossa eh, lisäaltistus, joka saattaa jossain vaiheessa todella muodostua ongelmaksi. Kiitos. Thank you very much. Kiitokset No, yksi varsin mielenkiintoisista ajatusten vaihdoista. Ja on todella valiteltavaa, että monet jäsenistä näkivät muut tehtävät tärkeämmiksi. No, poliitikkohan tässä ollaan, niin joskus tietysti on tärkeää olla kotipuolessa oikealla hetkellä, mutta nyt tänään täällä esiin nostetut kysymykset ovat myöskin äärimmäisen ajankohtaisia ja tärkeitä. Ja toivottavasti todella asia siirtyy myös seuraavalle kaudelle ja näitä kysymyksiä nostetaan esiin. Mehän olemme todella näitä asioita paljonkin käsitelleet eh, finanssikriisin eh, jäljiltä ja näin on pyritty saamaan aikaan parempi, vahvempi valvontajärjestelmä ja on katsottu, miten mahdolliset porsanreijät saadaan hoidettua. Eli varsin, varsin tärkeää työtä on tehty. Kiitos, kiitos tästä mielenkiintoisesta vuoropuhelusta kaikille ja ilman muuta myöskin aikaisemmista, joita teidän päihdekaudellanne on käyty. Ja voimme päättää vuoropuhelun nyt tähän ja nyt sitten pieni tauko. Ja kello 18 jatkamme yhteiskokouksella talousarvoivaliokunnan kanssa.